Dear colleagues. Hyvät kollegat, meillä on täällä komission jäsen paikalla, niinpä on mielestäni aika aloittaa. Voimme aloittaa esityslistan ensimmäisellä kohdalla esityslistan hyväksyminen. Jos vastustusta ei ole, niin sitten sitten esityslista voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Toinen kohta esityslistalla on pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 14. joulukuuta, 21. tammikuuta ja 16. ja 17. maaliskuuta. Jos kokouksen loppuun mennessä ei ole vastustusta ilmennyt, niin silloin pöytäkirjat on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin ää, Ähm, tästä vierailustamme Irlannin mm, elintarvikeläinlääkentävirastoon. Teillä on tämä asiakirja, äh, se löytyy teidän äh, tämä paperi asiakirjoissa, niin meillä on tänään tulkkaus 21 kieleen ja tämä äh, asiakirjat kokousta varten löytyy e-meeting sovelluksesta sähköisesti ja tämä kokous välitetään verkossa suoratoistona. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan, joka on keskustelu ympäristömeri- ja kalastusasioista vastaavan komission jäsenen Karmen Uvelan kanssa osana jäsenneltyä vuoropuhelua. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi herra Karmen Uvelan tänne valiokuntaamme hänen vierailunsa on osa tätä jäsenneltyä vuoropuhelua. Ja tässä yhteydessä odotamme kovasti, että hän kertoo meille vuoden 2016 työohjelman täytäntöönpanosta ja hänen prioriteeteistaan vuoden 2016 jälkeenkin. Erityisesti olisimme kiinnostuneita kuulemaan enemmän ehdotuksistanne eh, edistää vihreää kasvua mukaan lukien kiertotalouspaketti ja teidän ehdotuksenne, jotta voidaan saavuttaa vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteet sekä eh, luoto- ja lintutyyppi- ja lintudirektiivien eh, kuntotarkastuksesta kollegat varmasti haluaisivat kuulla myös EUn toimintasuunnitelmasta mm, salametsästystä vastaan, samoin EUn toimintasuunnitelmasta, joka käs, koskee äh, metsien äh, kunnon heikkenemistä ja lisäksi myös Minamatan elohopea yleissopimuksesta. Ja nyt haluaisin antaa teille puheenvuoron ja sen jälkeen käymme keskustelua kollegoiden kesken. Uh, kiitos, kiitos paljon Giovanni ja oikein hyvää iltapäivää parlamentin arvoisille jäsenille ja kollegoille. Kuten totesitte, aion mennä suoraan pääasiaan työohjelmaamme. Mikäli puheenvuorostani unohdetakin, näistä asioista voidaan puhua puheenvuoron jälkeen. Muistan, että, kun olin kuultavana parlamentin kokouksessa syyskuussa 2014, totesin, että tekisin seitsemännestä ympäristöalan toimintaohjelmasta EAPstä puitekehykseni työlläni. Seitsemäs EAP peräänkuuluttaa sitä, että komissio ryhtyy toimiin hyvinkin monessa asiassa. Tulen seuraamaan asian kehittymistä läheisesti Jo Lilo voisin sanoa, että työ on erittäin hyvin edennyt yhden yhdeksän ohjelman prioriteetin suhteen. Nyt täytyy sanoa, että työsuhde monien teidän kanssa yksilötasolla on ollut aivan erinomaista ja myöskin yleisesti ottaen takaisin yhteistyön sujunut erittäin hyvin. Viime vuonna monissakin asioissa tehtiin yhteistyötä. Seitsemäs EAP merkittävällä tavalla myökyttä vaikuttaa siihen, että Junckerin kymmenen prioriteetteja saadaan toteutettua. Tässä työssä keskityn erityisesti kolmeen asiaan. Ensinnäkin talouden viherryttämiseen, toiseksi siihen, että kansalaiset paremman voidaan yhdistää ottaa mukaan. Ja kolmanneksi, halutaan kaikki saa, tämä saada toteutettua motolla Making it happen. Puhun näistä kolmesta asiasta, mutta ensin muutama tärkeä kehityskulku viime vuoden loppupuolella, loppupuoliskolla 2015. Tässä puhun 2030 kestävän kehityksen agendasta ja myöskin kansainvälistä ilmastonmuutosta koskevasta sopimuksesta COP21-kokouksessa Pariisissa. Nämä kaksi tapausta tai tilaisuutta olivat merkittäviä virstan pylväitä, kun me pyrimme taistelemaan paremman kestävyyden puolesta. Agenda 2030 asiasta ensinnäkin. Euroopan unionilla oli johtava rooli, kun tämä kunnianhimoinen tulos saatiin aikaan neuvotteluissa 2030 agendasta. Olemme edelleenkin päättäväisiä ja haluamme jatkossakin näytellä johtavaa roolia, kun pistämme täytäntöön ja valvomme 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 tavoitetta. Kuten tiedätte, komission työohjelmassa vuonna 2016 on mukana aloite, jonka kautta otetaan seurata askeet, askeet kohti kestävyyttä Euroopassa. Tässä yhdistetään kestävän kehityksen tavoitteet EUn 2020 tavoitteiden uuden tarkastelun. Tällä halutaan varmistaa talouden kasvu ja sosiaali- ja ympäristöasioiden kestävyys. Toimimme tässä kahdessa vaiheessa. Myöhemmin tänä vuonna esitämme tiedonannon, jossa määritellään sisäiset ja ulkoiset politiikat, joiden kautta pistetään täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteita ja muita aloitteita, kuten esimerkiksi Euroopan ympäristöalan konsensuksen uuden tarkastelu ja myöskin se työ, jota Eurostat tekee, kun sen valvoo kestävän kehityksen edistymistä. Tämän työn pohjalta me sitten ryhdymme valmistelemaan vuoden 2020 jälkeistä strategiaa Eurooppaa varten. Haluamme tehdä tästä prosessista niin hyvin kaikki mukaan ottavan kuin vain mahdollista. Komission asiantuntemus otetaan käyttöön, mutta samalla myöskin käytän hyväksi teidän kokemustanne ja muiden osapuolien kokemusta. Ja kun eri vaihtoehtoja tarkastellaan, ensimmäinen keskustelu tästä käydään komission kollegiossa – tämän vuoden heinäkuussa. Tästä saan hieman osvittaa sen suhteen, mitä tulemaan pitää. Vihreästä kasvusta sanoisin, että talouden toiminnan täytyy olla kestävää. Tämä edellytys ei pelkästään sillä, että päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin, vaan myöskin tarpeellista, mikä on mahdollista sen, että EU voi ottaa vastaan pitkän aikavälin haasteita. On mielekästä, että Eurooppa, jolla on vähän luonnonvaroja, mutta jolla on hyvin paljon tietoa ja tietämystä, pyrkii saamaan mahdollisimman paljon lisää arvoa joka ikisestä materiaalikilosta ja jokaisesta energiajoulesta niin, että talouden, niin että näiden satsausten talouden arvo saadaan parhaalla tavalla käyttöön. Tämä on ensimmäinen prioriteetti. Meillä on merkittävä tavalla edistää vihreää kasvua Euroopassa. EU on, nyt, on jo nyt maailman tasolla johtaja näissä asioissa, mutta lisää parannusta on vielä mahdollista saada aikaan paljonkin. Viimeaikaisemmat luvut, jotka liittyvät resurssitehokkuuteen, osoittavat, että resurssien käytön tuottavuus on jatkuvasti parantunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Nyt ollaan menossa kestävämpään suuntaan tästä merkkejä, mutta hyvin paljon täytyy vielä parossa saada aikaan, jotta voidaan käyttää resurssit parhaimmalla tavalla hyväksi taloudellisen kasvun edistämiseksi. Kiertotaloudesta toteaisin, että 2020 strategia edellyttää sitä, että aineellisia kustannuksia vähennetään ja myöskin ympäristöhaittaa vähennetään siten, että tehokkaalla tavalla käytetään hyväksi resursseja ja innovaatioita. Saman myötä vaikutetaan kasvuun, kilpailukykyyn ja työpaikkojen luomiseen. Ja juuri tätä kiertotalous merkitsee. Työohjelmassamme annoimme sitoumuksen viime joulukuussa. Omaksuimme silloin uuden strategian kiertotalouden estämiseksi. Mikäli se täysimittaisesti pistetään täytäntöön, tämä tuo kolminkertaisen hyödyttävän vaikutuksen yhteiskunnalle, koska yrityksiä koituu säästöjä, samalla luodaan työpaikkoja ja kolmanneksi voidaan vähentää vielä ympäristöpaineita mukaan luottuna hiilidioksidipäästöjä. Nyt keskitymme eri elementtien valmisteluun, jotka liittyvät tähän pakettiin. Toimintasuunnitelman täytäntöönpano on nyt oikeilla raiteilla. Viime vuonna 2020 ohjelmaan kohdennetut tarjouskilpailut otettiin käyttöön Industry 2020-ohjelma silmäpetään, joka liittyy kiertotalouteen. Ja nyt komissio on omaksunut hyväksynyt ehdotuksen, joka liittyy verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin. Kuukausi sitten maiskuussa 17. päivä esittelimme uudistetun lannoitteita koskevan asetuksen. Siinä huomioon orgaaninen jäte ja biojäte pohjainen lannoite. Ekologista suunnittelua koskeva työohjelma niin ikänä on valmisteilla. Sen tarkastellaan tuotteiden energiatehokkuutta, pyritään sitä parantamaan, mutta myöskin tuotteiden korjaaminen, kestävyys ja myöskin kiertettävyys on tärkeässä asemassa. Jotta täytäntöönpano etenee paketissa, tullaan tarkastelemaan tilannetta viiden vuoden kuluttua sen hyväksymisestä. Sääntömääräisiä, säännöllisempiä uuden tarkasteltaan tekemään jäsenvaltioiden tasolla Euroopan parlamentin ja osapuolten kanssa keskustellaan näistä välitarkastuksista. Keskustelut, jotka liittyvät jätteisiin ja niitä koskevaan lainsäädäntöön, ovat myöskin päässeet hyvälle alulle. Jäsenvaltiolta ja neuvoston työryhmässä on saatu erittäin myönteisiä reaktioita. Ilomielin käyn tästä keskustelua teidänkin kanssanne sitten kun esittelijä Simona Bonafé on saanut mietintöluonnoksensa aikaiseksi ja esitellyt sen toukokuussa ja sitten kun mietintö on hyväksytty valiokunnassa marraskuussa. Tiedän, että komission puolella työryhmäni on jo valmistellut ehdotuksia ja myöskin kokouksia on järjestetty Simonan ja hänen henkilökuntansa kanssa. Ja myöskin varjoesittelyiden kanssa on jo keskusteltu. Olemme täysin valmiita tekemään teidän kanssanne yhteistyötä ja antamaan teille teknistä apua tulevina kuukausina. Merialueelle syntyvä jäte on myöskin lähellä sydäntämme. Me tarvitsemme lähestymistavan, joka pystyy vast- estämään jätteiden syntymistä sekä maalla että merellä. Hyviä aloitteita on otettu jo käyttöön. Rantoja on putsattu, kalastusalan jätettä on otettu paremmin huomioon. Tutkimusta ja poliittisia aloitteita on saatu aikaan esimerkiksi, kun on vähennetty kertakäyttöisten muovipussien käyttöä. Meidän täytyy keskittyä niihin toimiin, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia. Kuten te tiedätte, Jäte on vain yksi osa sykliä. Jotta perustavanlaatuinen muutos saataisiin aikaan taloudessamme, tämä edellyttää sitä, että merkittävällä tavalla kohdennetusti saadaan aikaan investointeja. Voisin mainita tässä yhteydessä myöskin sen, että tänä, tämän vuoden vihreä viikko toukokuun lopusta, lopussa tullaan omistamaan sille, että halutaan investoida enemmän vihreään tulevaisuuteen. Investing for a greener future on tämän mottona. taloudellisen järjestelmän uudistaminen kestävän kehityksen edistämiseksi ja myöskin Pariisin ilmastokokouksen tulokset ja New Yorkin 2030-agenda ja myöskin kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma ottavat tässä. Hienoa, että parlamentti osallistuu aktiivisesti vihreän viikon ohjelmaan. Mielen näkisin teistä niin monet kuin vain mahdollista tuossa, noissa tilaisuuksissa. Mitä luonnon päämaan tulee? Biologinen monimuotoisuus on jo arvokas luonnonvara jo sinänsä. Luonnon pääoma- ja ekosysteemipalvelut, kuten puhdas vesi, pölyttyminen, pölyttäminen ja toiminta, niin että maaperä on laadukasta. Tämäkin tämä pönkittää meidän talottamme ja yhteiskuntamme, ja tämä on ennalta edellytys sille, että saadaan aikaan kestävää kasvua, sosiaalista kohesiota ja hyvinvointia ihmisille. Mikäli ei toimi kunnolla, monet ekosysteemit todennäköisesti tuhoutuvat. Monia resursseja menetetään ja hyvin paljon tarvitaan aikaa ja rahaa keinotekoista ratkaisun löytämiseksi, jolla nämä ekosysteemit voidaan korvata. Kun luonno, luontoa suojellaan ja edistetään, tämä säästää kustannuksia. Sen sijaan, että kustannuksia syntyisi, tämä luo vahvemman pohjan kestävälle tulevaisuudelle. Komissio otti uuden tarkastelman EUn biologista monimuotoista koskevaa strategiaa. Sen jälkeen, kun neuvosto on tehnyt asiasta päätöksensä ja Euroopan parlamentti on laatinut mietintönsä kaikkien näiden tekstin kautta halutaan lähettää johdonmukainen viesti sen suhteen, kuinka tärkeää on vahvistaa ponnistelutamme, jotta päästään 2020 bio, biologista monimuotoisuutta koskeviin EUn tavoitteisiin. Aika on enää neljä vuotta. Emme voi olla varmoja vielä siitä, että tavoitteisiin päästään. Parempi politiikan johdonmukaisuus on tässä tärkeä. Sellaiset alat kuten maatalous ja metsätalous, jotka yhdessä kattavat 80 prosenttia EUn alueesta, ovat ratkaisujen ytimessä, kun pyritään estämään biologisen monimuotoisuuden menettämistä. Joskus on sanottu, että mikäli jotain ei voi mitata, sitä ei tapahdu. Meidän täytyy paremmin ottaa huomioon luonnon itseisarvo. Meidän täytyy paremmin ymmärtää ja integroida kaikkien suunnittelujen päätöksen tekoon kautta EUn näkyvämmällä tavalla ympäristöasiat. Tärkeä konkreettinen toimi, jolla pyritään estämään biologisen monimuotoisuuden menettämistä Euroopassa, oli se, kun hyväksyttiin EUn vieraslajeja koskevia säännöksiä asetuksen kautta. Komissio ei hukannut aikaa, kun se kehit- laati ensimmäisen luettelon huolestuttavista vieraslajeista. Tiedän, että monet teistä uskovat, että menimme tässä liian nopeasti eteenpäin. Tällä hetkellä jo tehdään valmistelevaa työtä, niin että voimme tätä luetteloa myöhemmin tänä vuonna ajantasaistaa. Mitä luonnon terveystarkastuksen tai kuntotarkastuksen tulee myöhemmin tänä vuonna, tulemme esittelemään seurantakertomuksen, joka liittyy EUn luontolainsäädännön ter- kuntotarkastukseen. Tämä on herättänyt hyvin paljon ennätysmäärän suorastaan mielenkiintoa eri osapuolten kesken ja kansalaisten kesken. Kyselyihin tuli enemmän vastauksia kuin TTIP-keskustelun yhteydessä. Tämä osoittaa, että luonto on todellakin tärkeä asia kansalaisille tällainen kuntotarkastus kahden luontodirektiivin kohdalla on päätös, joka osoittaa, että koska lainsäädäntö on ollut voimassa jo monia vuosia, on tullut aika tarkastaa, toimivatko nämä direktiivit kunnolla vai pitäisikö jotakin tehdä. Kuntotarkastus auttaa mitä paremmin ymmärtämään, mikä toimii hyvin ja mikä ei toimi ja mistä tämä johtuu. Nyt ollaan viime, viimeisessä vaiheessa kuntotarkastuksen suhteen. Tulokset tullaan esittelemään Alankomaiden järjestämässä kokouksessa sen puheenjohtajakauden lopulla. Myöhemmin tänä vuonna komissio aikoo ehdottaa konkreettisia toimia kuntotarkastuksen johdosta, niin kuin komission työohjelmassa vuonna 2016 lukee. Joten tänä päivänä pelkään pahoin, että en voi kertoa komission johtopäätöksistä vielä, jotka liittyvät kuntotarkastukseen. Tämä harjoite on vielä loppu suorallaan, mutta yhden asian haluan saada selväksi. Enää ehdota mitään tavoitteiden alentamista lainsäädännön suhteen, koska nämä lainsäädäntöaloitteet tai lait ovat erittäin tärkeitä ympäristöpolitiikan kannalta. Niitä ei vesitetä, kuten Giovanni mainitsi. Myöskin luontokappaleiden salakaupasta aiotaan raportoida. Meillä on monia uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä EU-ssa. Maailmanlaajuisesti luontokappaleen salkuitus on merkittävältä kasvanut. Luvut ovat suorastaan järkyttäviä. Yli 20 000 afrikkalaista elefanttia salametsästettiin vuonna 2012 jo pelkästään. Saman aikaan 1338 sarvikuonoa tapettiin viime vuoden aikana. Luontokappaleiden salakuljettaminen ei pelkästään tuhoa näitä kauniita eläimiä ja aseta kokonaisia lajeja uhanalaiseksi, vaan kyse on myöskin rikollisuuden rahoittamisesta ja samalla köyhiltä yhteisöiltä viedään heidän elinkeinonsa. Tämä on melkoinen ihminen tragedia, koska monet luonnonsuojelualueiden vartijat ovat saaneet surmansa, kun he ovat pyrkineet suojelemaan eläimiä. Komissio 26. helmikuuta antoi kaiken kattavan ja vankan EUn toimintasuunnitelman, jolla pyritään estämään luontokappaleiden salakauppaa. Tämä merkittävä virstan pylväs. Tämä oli vastine Euroopan parlamentin selkeään pyyntöön, että Eurooppa tekisi enemmän tämän asian suhteen. Jäsenvaltioiden ensimmäiset reaktiot tähän aloitteeseen ovat erittäin myönteisiä. Ympäristöneuvoston kokouksessa kesäkuun aikana tuo toimintasuunnitelma todennäköisesti tullaan hyväksymään ja Ilomielin kuulisin myöskin Euroopan parlamentin kannanoton tähän mietinnön kautta. Toimintasuunnitelma pitää sisällään suuren määrän sitoumuksia. Ne ovat kaikki erittäin tärkeitä. Erittäin tärkeää, että ne myöskin pistetään täytäntöön annetuissa aikarajoissa, niin että edistystä saadaan aikaan käytännössä kentällä. Työ on jo aloitettu asian suhteen. Tulemme ottamaan työhön mukaan jäsenvaltiotkin silloin, kun keskustellaan tavoista parhaalla tavalla pistää näitä säännöksiä täytäntöön. Seuraava tärkeä tilaisuus tulee olemaan osapuolikokous, joka liittyy yleissopimukseen, sites yleissopimukseen joka liittyy kansainväliseen uhanallisten eläinten kauppaan. Syyskuussa tämä kokous järjestetään. Me luotamme tässä teidän tukeenne. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unio toimii johtajan asemassa, kun pyritään estämään luontokappaleiden salakauppaa kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Kuinka sitten te saadaan parempi yhteys kansalaisiin? Sen lisäksi, että kestävän talouden kannalta pitkällä aikavälillä on tärkeää tämäkin puoli varmistaa. Ympäristöpolitiikka on er- erittäin tärkeä asia kansalaisten kannalta. Luontopolitiikka vaikuttaa ihmisten sen elämään monellakin tapaa. tilaisuudessani, kun ennen kuin minut nimettiin komissaariksi, eksplisiittisesti totesin, että minun prioriteettini on varmistaa se, että unionin kansalaiset otetaan lähemmäksi unionin ympäristöpolitiikkaa ja vähennetään ihmisten terveyteen koskevia kohdistuvia riskejä. Terve ympäristö on erittäin tärkeä ihmisten terveyden hyvinvoinnin kannalta. EUn ympäristölainsäädännöllä on ollut tässä merkittävä rooli, kun saatu aikaan parannusta käytännössä. Tänä päivänä 90 prosenttia juomavedestä EUssa on turvallista, juomakelpoista. Sen ansiosta että jatkuvasti on parannettu ja pistetty täytäntöön EU-direktiivi, joka liittyy juomaveden laatuun. Valittava kyllä, sama ei voida sanoa. Sama ei voida sanoa ilman laadusta, jota, ilman jota suurin osa kansalaisia hengittää. Komission puhdasta ilmaa koskevassa laatupaketissa on pyritty merkittävällä tavalla vähentämään ihmisten ennenaikaisia kuolemia, jotka johtuvat ilman saastumisesta. Samalla on pyritty vähentämään myöskin hengitysteiden sairauksia ja samalla on saatu aikaan jopa 140 miljardin euron säästöt, kun terveydenhoitomenot ovat vähentyneet tai vähentyvät vuoteen 2030 mennessä. Arvostan sitten hienoa työtä, jotta valiokuntan jäsen Julie Girling ja varjoesittelijät ovat tehneet, kun he ovat pyrkineet saamaan aikaan päätöksen jo enti, ensimmäisessä käsittelyssä, joka koskee kansallisia päästörajoja. Mikäli tavoitteeseen päästään, tämä vähentäisi 50 prosentilla ennenaikaisia kuolemantapauksia ilmanlaadun vuoksi. Tämä voisi osoittaa, kuinka tehokkaalla tavalla voimme saada aikaan ympäristöhyötyä ja terveyshyötyä kansalaisille. avataan yleissopimuksen ratifiointi, joka liittyy elohopeaan, tulee myöskin tuomaan merkittävää ympäristö- ja terveyshyötyä. Tällä pystytään vähentämään merkittävältä erohopea päästöjä sekä Euroopassa että maailmassa. Samalla voidaan maailmanlaajuisesti vähentää elohopean sitä, sisältävien tuotteiden määrää ja samalla voidaan kiertää elohopean käyttö uusissa tuotteissa ja teollisuudessa Euroopassa, ellei se ole äärimmäisen tärkeä aine silloin, kun suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Mitä komissio sitten ehdottaa helmikuun, mitä komissio ehdotti helmikuun alussa, johtaa siihen, että EU toimii tässä elopevastaisessa taistelussa maailmanlaajuisena johtajana. Odotan tärkeää, että ratifioimme yleissopimuksen ennen kuin se astuu voimaan viimeistäänkin ensi vuoden alussa. Tämä edellyttää hyvin nopeaa työtä yhteislainsäätäjien kesken, ja me mittaisesti olemme valmiita tukemaan parlamenttia neuvostoa tässä Kansat ovat teilhopean lisäksi huolestuneet myöskin kemikaaleista ja riidemaisista vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön. Vuoden 2017 REACH uuden tarkastelu ja 2017 kuntotarkastus, joka liittyy kaikkiin kemikaaleihin, kemikaalialan lainsäädäntöön, tulevat myötävaikuttamaan vuoden 2018 strategialla pyritään saamaan aikaan epämyrkyllinen ympäristö, jota peräänkuulutetaan seitsemännessä toiminta, ympäristön toimintaohjelmassa. Tarkoituksena on osoittaa, että vaikka keskitytään työpaikkojen luomiseen, niin samalla ei kuitenkaan vaaran Euroopan kansalaisten suojelua ja terveyttä. Nämä kaksi asiaa täytyy saada kulkemaan käsi kädessä. Kuinka tämä kaikki saadaan toteutumaan motolla Making it happen? Kaikki nämä hyödyt, kestävä kasvu, parant- ihmisten parempi terveyden, ter, terveystilanne ja parempi hyvinvointi ja vähemmät riskit. Tämä kaikki tulee toteutumaan vain ainoastaan, mikäli politiikka, jota laaditaan, pistetään asianmukaisella tavalla täytäntöön kentällä. Tarkoituksena on puuttua täytäntöönpanon kuiluun EUn ympäristön lainsäädännössä, samalta varmistaa, että kolmannet maatkin omaksuttaisen kunnianhimoisen toimintatavan kuin me. Kyse myöskin siitä, että varmistaa, että välineet, jotka meillä on käytössämme, todellakin vastaavat tavoitteitamme ja että välineet ovat tarkoituksenmukaisia ja ajan tasalla. Me otamme tämän erittäin vakavasti. Olemme jo tehneet arviointeja, jotka ovat kohdistuneet lukuisiin ympäristöalan lainsäädäntösäädöksiin ja monia muita tarkasteluita on menillään. Minä mainitsin jo kuntotarkastuksen Toinen tärkeä tarkastus on horisontaalinen luonteeltaan. Tämä liittyy ympäristöalan raportointiin. Tarkoituksena on tehdä ympäristöalan raportoinnista selkeämpää, oikea-aikaisempaa ja helpompaa laatia. Tämän pitäisi tuoda mukanaan parempia tuloksia kentällä ja samalla vähemmän hallinnosta taakkaa yrityksille. Osapuolten kuuleminen on jo tuonut mukanaan monia hienoja ajatuksia, myönteisiä sellaisia ja tulokset tullaan sitten pistämään täytäntöön vuoden 2017 aikana. Komission tehtävänä on valvoa sitä, että EUn politiikkaa ja lainsäädäntöä pistetään täytäntöön asianmukaisella tavalla. Emme epäröi käyttää täytäntöönpanon välineitä, jotka perussopimukset meillä on annettu. Voimme ryhtyä rikosmenettelyihin, mikä ole tarpeen, mutta tietystikin on paljon parempi, että rikosmenettelyihin ei alun perinkään jouduta. Yksi täydentävä ratkaisu on tarkastella edistystä ja lisätä ongelmanratkaisut toimii jäsenvaltioiden kanssa, kun pistetään täytäntöön nykyistä lainsäädäntöä ja uusia sitoumuksia. Tämä on se syy, miksi olemme kehittämässä ympäristöalan täytäntöönpanotarkastelua, EIR lyhenteellä tämä kulkee. EIR tulee antamaan kaiken kattavan strategisen katsauksen jäsenvaltioiden tapaan pistää täytäntöön ympäristöalan toimia. Sitten tämä perustuu tietoon perustavan vuoropuheluun ja samalla etsitään yhdessä tehokkaita ratkaisuja ennen kuin EUn lainsäädäntöä alun perinkään rikotaan. Uuden tarkastelun tarkoituksena on parantaa yhteistä tietoa, joka liittyy nykyisiin täytäntöönpanoaukkoihin EUn ympäristöpolitiikassa ja lais, lai, lainsäädännössä jokaisessa jäsenvaltiossa. Tämä luo myöskin uusia ratkaisuja, lisäratkaisuja, täydentäviä ratkaisuja sen lisäksi, että oikeudellinen täytäntöönpano varmistetaan. Tässä puututaan myöskin täytäntöönpanoaukkojen syihin ja samalla stimuloidaan hyvien käytänteiden vaihtamista keskenään. Ensimmäisenä askeliina maakohtainen raportointi luo pohjaa kahdenväliselle maiden kanssa käydylle vuoropuhelulle komission ja jäsenvaltion välillä. Tämä muistaa sen, että korkean tason keskustelua voidaan käydä kaikista merkittävistä täytäntöönpanoaukoista, jotka ovat yhteisiä monien jäsenvaltioiden kesken. Ajatuksena EIR-tarkastelun takana ei ole mikään uusi asia. Samanlaisia tarkasteluita on tehty muiden, muilla politiikan osa-alueilla, mukaan luottaen sisämarkkinat, digitaalinen talous, pk-yritykset, verotus, kuluttajan suoja. Ja nämä vuoropuhelut ovat osoittautuneet erittäin menestyksekkäiksi. Ennen vuoden 2016 loppumista komissio aikoo myöskin ryhtyä aloitteisiin, jotka liittyvät oikeuteen pääsyyn. Tämä, tämä perustuu sille, että annetaan jonkinlainen tulkinta, opas, joka liittyy Euroopan unionin tuomioistuinten päätöksiin, jotka liittyvät tähän tärkeään aiheeseen. Nämä suuntaviivat tai ohjeistus auttava, jäsenvaltioita, kansallisia toimijoistumia ja myöskin kansalaisia ja samoin kans, ympäristön kansan, kansalaisjärjestöjä paremmin puuttumaan tällaisiin oikeudellisiin haasteisiin tai ryhtymään oikeusjuttuihin. Parempaa ympäristöä Euroopassa ei saada aikaan, mikä toimitaan pelkästään EUn alueella. Me tarvitsemme myöskin sitä, että kolmannet maat ryhtyvät aloitteelliseksi ja myöskin noudattavat tätä kiertotalouden periaatetta ja omaksuvat korkeita ympäristöalan standardeja. Muidenkin täytyy ryhtyä taisteluun luontokappaleiden salakauppaa vastaan. Samalla pitää suojella yhteistoimin biologista monimuotoisuutta ja saada aikaan hiilinieluja mainitakseen vain muutaman asian. Olen sitoutunut parantamaan ympäristön vuoropuhelua tärkeimpien kumppanimaiden kanssa ja kansainvälisten järjestöjen piirissä. Tänä vuonna meillä on kaksi tärkeää tilaisuutta näin tehdä. UNEA 2 ja myöskin osapuolikonferenssi, CITES-konferenssi, tulee mahdollistamaan tällaisen kansainvälisen vuoropuhelun. Haluan tehdä vielä paljon enemmänkin ja haluan erityisestikin varmistaa sen, että me aktiivisesti edistämme resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta G7-maiden kokouksissa ja myöskin kahdenvälisissä neuvotteluissa. Haluaisin myöskin mainita arktista aluetta koskevaan tiedonannon. Mitä arktisen alueeseen tulee? Arktisen alueen ympäristön suojelu tulee olemaan yksi tärkeimpiä EUn arktisen politiikan tavoitteita jatkossakin. Komission tuleva arktista aluetta koskeva tiedonanto tulee painottamaan sitä, kuinka tärkeää on varmistaa kestävä kehitys arktisella alueella. Sitten kun se on hyväksytty, se täytyy muuttaa käytännön toimeksi. Tässä suhteessa minä luotan teidän aktiiviseen osallistumiseenne ja tukeenne. Ja vielä lopuksi. Ilo mielin teen jatkossakin työtä teidän kanssanne ihmisten terveyden ja terveen planeetan puolesta strateginen puitekehys on nyt hyvin vakiintunut. Nyt meidän täytyy keskittyä sen täytäntöönpanon, niiden toimien täytäntöönpanon, joista on sovittu sekä kansainvälisesti että EUn tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kestävän kehityksen tavoitteet otetaan mukaan sisäiseen ja ulkoiseen politiikkaamme kaikilla politiikan osa-alueilla. Samalla pistetään täytäntöön kiertotalouteen liittyvää taloudellista pakettia ja pyritään seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman tavoitteisiin. Minä yhtälä kuin tekin Haluamme, että meidän lapsemme ja lasten lapsemme pystyvät elämään puhtaammassa maailmassa, jossa on puhdasta ilmaa ja puhdasta vettä, ja että heillä on pöydässä ruokaa, joka on heille terveellistä. Tarvitsemme tuote, tuotteita ja energiaa, jotka ovat puhtaita. Haluamme maailman, joka on monimuotoinen ja jos ei tuhlata mitään. Hyvin paljon ankaraa työtä vielä tarvitaan tätä silmällä pitään, mutta uskon, että me pystymme kyllä elämään hyvää elämää planeetan antamissa rajoissa. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestänne. Ja nyt voimme aloittaa ensimmäisen puhujakierroksen. Meillä on koordinaattorit ja poliittisten ryhmien edustajat. EPPstä Karl-Heinz Florence, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että noudatitte ensimmäistä sääntöä, nimittäin kun olitte täällä kuulemisessa, lupasitte, että tulette säännöllisesti paikalle. Tässä haluaisin todellakin ähm, kiittää teitä. Te teette, tulette tänne säännöllisesti ja me olemme siitä iloisia. Minä yritin tarkkaan kuunnella ja yhtäkkiä mieleeni juolahti, että Euroopan ympäristöpolitiikka joka äh, nyt kirkastuu ja kaikki äh, muuttuu paremmaksi. Valitettavasti minä olen täällä salissa vanhin ympäristöpoliitikko ja olen niin moneen äh, seinään jo täällä Brysselissä juossut, etten ihan kaikkea voi uskoa. Minä uskon kyllä, että te suunnittelette kaikkea vakavasti otettua valitettavasti tämä, tämä toimivuustarkastusta ja ä, ähm, muuta. Mutta jos sitten katsoo äh, ympäristövirastojen toimintaa viime vuosilta, niin ei se kyllä kovin mukavalta näytä. On monia valtioita, minun oma jäsenmaani mukaan luettu, jotka eivät edes yritä aloittaa EU-lainsäädännön soveltamista. Ja kyllä silloin hakkaa päätään seinään jos näitä valtioita ei kovasti painosteta toteuttamaan näitä asioita. Ei meidän tarvitse mennä katsomaan Romania ja Bulgaria. Katsotaan ihan naapurimaita, mukavia eteläisiä naapurimaita. Kyllä sielläkin kaikki menee vähän niin ja näin. Omassa maassani ei kunnolla noudateta lannoitelainsäädäntöä. Joten hyvä komissio, sen kyllä teidän täytyy pysyä tässä perässä ja kysyä, että mikä on tilanne sillä direktiivillä, joka sanoo, että vuonna 2020 kierrätysasteen pitää olla 50 prosenttia. Mikä tilanne on? Se on kauhistuttava. Ja me emme edes oikeastaan tarkkaan tiedä, mitä kierrätys on. Yksi sanoo, että se on tätä, toinen sanoo, että se on tätä. On hyvin paljon erilaisia määritelmiä. Te tarvitsette kokonaisen lisätiimin motivoidaksenne väsyneitä jäsenvaltioita tekemään vähintään vähimmäistason. Vähimmäistaso on saavutettava, muuten me käytämme lastemme ja lastenlastemme raaka-aineet. Mm, viimeinen asia, tämä jätepolitiikka, nämä neljä mietintöä, jotka meillä on, ne ovat hyviä mietintöjä. Minä it, minulla itselläni ei ole kovinkaan paljon kritisoitavaa, mutta ne on kirjoitettu vain siksi, koska eh, edeltävinä vuosina eh, jäte- ja kaatopaikkapolitiikkaa ei ole tehty kunnolla. Meillä ei ole kunnollista kaatopaikkapolitiikkaa. Eh, Euroopassa, vaikka meillä onkin kaatopaikkasääntöjä. Tämä minua huolestuttaa pienessä yrityksessä, joka minulla kotipuolessa on, olisimme toimitusjohtajan jo kauan sitten panneet pellolle, jos hän ei olisi laivaa saanut kurssille. Niin, minä kiitän teitä, hyvä komission jäsen, siitä, että olette pitäneet erinomaisen esityksen, siitä, että olette täällä, että teillä on hyvää tahtoa. Ähm, mutta te tarvitsette vähintään 50 äh, avustajaa lisää. Edeltäjänne sen sanoi 50 äh, henkeä lisää äh, asian tarkastamiseksi. Ja pääsyynä ei ole Juncker, vaan jäsenvaltiot, jotka eivät halua, että niitä tarkastetaan. Kiitoksia. Sosiaalidemokraatteista herra Pos. Kiitoksia. Äh, kiitoksia äh, komission jäsenet, olitte täällä. Keskustelu kanssanne on aina kovin rikastuttava. Olen kovin iloinen, että mainitsit tämän 2020 biodiversiteettistrategian Vuonna 2010 ensimmäinen biodiversiteetti strategia epäonnistui, enkä halua, että tämä toistuu. Se oli häpeällistä. Ja nyt meillä on enää neljä vuotta aikaa. En ole niin kovin optimistinen. Tässä suhteessa haluaisin tietää näkemyksenne muutamasta asiasta, kolmesta. Ensinnäkin mainitsitte tämä invasiiviset vieraslajikkeet, äh, kysymykseen. Meillä on hyvä lainsäädäntö, mutta sitä on sovellettava kunnolla. Mm, en voi olla samaa mieltä näiden vastustusten syiden kanssa, mutta yksi kysymys on olemassa. Me tarjoamme yhteistyötä parlamentin kanssa, jottei toistuisi viimevuotinen tilanne, tämä vastustus tätä yhteistyötä komissio ei ole vielä hyödyntänyt, joten aiotteko tätä tarjousta hyödyntää? Toiseksi haluaisin tietää, mikä tämä uutta luontotyyppiä. Lintudirektiivin on oli huhuja siitä, että direktiivit yhdistettäisiin, puhuttiin uudistamisesta. Eh, minä en tiedä, onko siinä mitään järkeä, että nämä direktiivit uudistetaan, kun niitä ei ole vielä pantu täysin täytäntöön jäsenvaltioissa. Voisitteko tästä vähän enemmän kertoa? Ja ihan viimeinen asia, tämä on vähän henkilökohtaisempi kysymys. Viime kerralla, kun olitte täällä, eh, mielipiteen vaihdossa kysyin teiltä Maltan lintujen kevätmetsästyksestä. Tiedän, että tämä on teille arkaluontoinen kysymys, mutta viime vuonna eräs näistä lintulajeista laitettiin punaiselle listalle. Mm, pitää tämä lintujen, lintujen harvinaisuus pitäisi ottaa huomioon se, että Malta hyväksyy tämän kevät metsästyksen. Se rikkuu ei pelkästään lain, tuomioistuimen päätöstä, vaan myös EUn suojelupyrkimyksiä. Mitä sanotte tästä tilanteesta ja hyödynnettekö tätä tilannetta niin, että ryhdytte toimimaan? Kiitoksia. Kiitoksia Judy Gerling. Kiitoksia, kiitos myös komission jäsenelle. Kiitoksia siitä, että annoit näin kattavan alustuspuheenvuoron. Haluaisin puhua ilman laadusta, mutta en niinkään näistä kansallisista päästöreistä asiaa puhua. Tiedän, että näitä nyt laaditaan. Minua kiinnosti teidän EIR-ehdotuksenne ja se, kuinka tämä voisi toimia. Tietystikin teemme kaikkien karasti työtä puitelainsäädännön aikansaamiseksi, mutta täytäntöönpanosta on se nyt on täytäntöpano on määttää 16 maan kanssa on rikkomusmenettely, yhden kanssa on menettely meneillään pöly, pölyhiukkasista, Yhdyskuninko suuntaa Espanja, Portugali, ei ole mitään pieniä jäsenvaltioiden kanssa on ongelmia. Kyse on vakavista asioista, mikäli suuret jäsenvaltiot rikkovat EU-lainsäädäntöä. Mietin, kuinka tämä tulee toimimaan, kun tämä uusi EIR-menettely otetaan käyttöön ympäristöalan täytäntöönpanon tarkastelu. Tullaanko tässä tarkastamaan sitä, kuinka mahdollisesti voidaan parantaa ja pönkittää rikkomustoimia, jotta saataisiin käyttää mahdollisimman nopeasti, ja kuinka voidaan niiden kautta varmistaa se, että homma hoituu kuntoon. Te mitä te sanoitte? Tämä osoittaa sen, että keskusteluja käydään jo ennen rikkomusmenettelyitä. Mutta jossakin tapauksissa rikkomukset tapahtuu miltei päivittäin. Siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että emme voi pakottaa jäsenvaltioita tekemään mitään. Minua kiinnostaisi kuulla, miten te uskotte EIR-järjestelmän toimivan. Toiseksi olisin mainita hieman jotain luonnon pääomasta, josta tämän hieno käsite, natural capital. Olen Isossa Britanniassa ollut aktiivisesti mukana suojelemassa erään tietynlaista joutsenta. BirdLife minun maassani on ryhtynyt suojelemaan tiettyjä lintulajeja. Tämä lintu on muuttolintu, joten äh, sitä koskee suojelu liittyy 11 eri maahan. Lintudirektiivi ja Habitat-direktiivi ovat direktiivit, joita on loukattu. Ja joskus sitä ei ole länsikään otettu huomioon. Ilomielin haluaisimme tietää, kuinka Refitin kautta voidaan toimia. Hienoa, että sitä on hieman lykätty, koska mielenkiintoa on niin paljon. Haluaisin kuulla, milloin aletaan nähdä tuloksia tästä, koska tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Kiitoksia Alderyhmästä edustaja Gerbrandi. Kiitoksia oikein paljon eh, ja kiitoksia komission jäsen, että olette täällä jälleen minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyy kestävyyteen yleensä. Kun sovimme YK vuosituhannen tavoitteesta, ryhdymme pohtimaan seuraavaa vaihetta. Me maailmanlaajuisesti ymmärsimme, että köyhyyden vähentäminen ja talouskasvu olisi mahdollista ainoastaan kestävällä tavalla, ja niin me päädyimme kestävän kehityksen tavoitteisiin. Samanaikaisesti viime vuonna Pariisissa me sovimme siitä, että on mentävä kohti alhaisen hiilen taloutta ja tämä on vääjäämätön askel. Jos katsotte tätä, niin se osoittaa sen, että tulevaisuuden kehityksen myös EU-ssa pitäisi olla kestävä. Ainoastaan kestävä kehitys antaisi meille sen kasvun, jota me tarvitsemme. Mutta jos katson EU-politiikkaa yleisesti ottaen, esimerkiksi ohjausjakso tai Junckerin investointirahasto, niin yksi asia puuttuu, nimittäin kestävyyskriteerit. Meillä oli paljon e, kriteerejä kestävyyteen liittyen ohjausjaksossa, mutta ne ovat kadonneet. Ehkä voitte tässä minua auttaa. Toinen kysymykseni liittyy luonnon monimuotoisuuteen. Te julkaisitte puolivälin arvioitinne viime vuonna ja se oli kauhistuttava. Meidän on toimittava kiireesti, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme vuonna 2020, mutta sen jälkeen on ollut ihan kuoleman hiljaista, joten mitä te aiotte ehdottaa maatalouden, metsänhoidon, kalastuksen alalla, jotta voidaan saavuttaa nämä tavoitteet tulevaisuudessa? Ja sitten luonnon monivuotoisuudesta vielä tämä Vealoesa metsä, Pielovitsan metsä, ainoa arniometsä, joka meillä on vielä Suome, Euroopassa, niin mitä aiotte tehdä sen suhteen, koska Äh, hallitus on ryhtynyt äh, kaatamaan metsää tuolla äh, herkällä alueella. Ja sitten viimeinen asia, tämä oli kovasti esityslistalla viime vuonna, kun edellinen paketti vedettiin pois, mutta nyt vaikuttaa, että Tämä äh, on äh, laskenut prioriteettilistalla. Ekosuunnittelusta luvattiin jotain vuonna 2015, mutta me olen nähneet mitään ja olen kuullut huhuja, että tämä lykkääntyy jälleen. Joten voitteko te varmistaa minulle, että kiertotalous on vielä korkealla asialistalla komissiossa? Kiitoksia. Kiitoksia. Guesta, edustaja Konečna. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Eh, děkuji za to shrnutí, které jste nám tady předeslal. Eh, já bych chtěla... Kiitos komission jäsenelle. Haluaisin eh, palata teidän puheenvuoronne aivan loppumetreille. Kuulimme jälleen kerran täyttä keskittyä ympäristölainsäädännön ja direktiivien täytäntöönpanoon. Kaksi vuotta myöhemmin en ole mitään edistystä sen suhteen, kuinka direktiivejä on pistetty täytäntöön jäsenvaltioissa. Me hyväksymme jatkuvasti uusia direktiivejä ja asetuksia, tietäen varsin hyvin, että nykyisiäkään ei objektiivisista syistä ole pistetty täytäntöön jäsenvaltioissa. Syyt saattavat olla ihan objektiivisia, mutta usein on myöskin poliittisia luonteeltaan. Kukaan ei kuuntele ja kukaan ei tee asialle mitään. Myös tosi parempi, että putsaisimme pöydän sen sijaan, että ehdottaisimme koko ajan lisää lainsäädäntöä. Tietää varsin hyvin, että jotkut jäsenvaltiot eivät tule täytäntöönpanoa suorittamaan, varsinkin kun on kyse ilmanlaadusta. Mutta Keski-Euroopassa ikävä kyllä on maita, ei tosin Tsekin tasavaltaa, jotka saastuttavat, ne ovat saaneet poikkeussäännöksiä. Poikkeussäännökset ovat nyt kulmassa umpeen. Ja ne, jotka tästä kärsivät, ovat eurooppalaisia kansalaisia usein naapurimaissakin. Emmekä voi tehdä tälle yhtään mitään. Komissio ei ole ottanut todellisia askelta eteenpäin täytäntöpanon parantamiseksi. Kysymys, ensimmäinen kysymys liittyy tähän. Toista asiaa täällä ei ole vielä mainittu, mutta olen varma, että olette seurannut tilanteen kehittymistä. Kyse on palmuöljystä. Hiljattain järjestimme tärkeän kuulemisen tästä aiheesta. On sanottu, että tulipalojen aiheuttamatta vahingoita palmuviljelmien yhteydessä ovat ongelmana. Jopa Saksa on tässä suhteessa ongelmia. Meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä me teemme näiden ongelmien suhteen. Tässä ollaan menossa suorastaan kohti katastrofia. Kuinka tähän voidaan reagoida tehokkaasti? Haluatteko te, että toimitaan niin kuin Ranska ja pyritään rajoittamaan palmuöljyn käyttöä, varsinkin kun on kyse plantaaseista, jotka perustetaan kaskeamalla, metsää polttamalla. Aiotteko te tuottaa sellaista lainsäädäntöä, joka estäisi tällaista toimintaa? Ja toiseksi, kuinka te aiotte suhtautua biopolttoainekysymykseen, koska suurin osa palmuöljystä menee biopolttoaineiden valmistamiseen, ja tämä on ollut ikävä epäonnistuminen. Tästä pitäisi ottaa opiksi. Mr. Osling. Kiitoksia vihreistä, herra Hoisling. Niin, hyvä komissio sen kiitoksia raportistani, niin, mutta kuten epp kollega, eh, minultakin puuttuu usko siihen, että olemme menossa kohti talouden eh, muuttamista ympäristöystävällisemmäksi. Kyllähän teidän täytyy huomata, että uhkana on, että me tule saavuttamaan biodiversiteettitavoitetta vuodelle 2020. Kaikki luvut, jotka meillä on nyt, WWF juuri julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan 60 prosenttia kaikista eläin- ja kasvilajeista on vaarassa, niin että emme tee mitään edistystä. Ja jos 2020 epäonnistumme jälleen kerran, niin silloin olemme emme ole laisinkaan uskottavia tässä asiassa. Ja tämä liittyy myös maatalouspolitiikkaan. Meillä on kaksi politiikan alaa, jotka menevät täysin eri suuntaan. Toiset sanovat, että haluamme muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Toisaalta meillä on aina intensiivisempää maatalouspolitiikkaa. Emmekö tarvitsisi REFIT-hanketta äh, maatalousalalla ja eikö teidän ympäristökomission jäsenenä pitäisi mm, vähän enemmän puuttua asiaan, jos tämä viherryttäminen oksahtaa kuin saippua kupla, ettekö sitten voi sanoa, että me tarvitsemme äh, maatalouspolitiikan muutosta, muuten kaikki äh, tavoitteet jäävät saavuttamatta. Ja sitten miksi ette osoitte, osallistu tähän glyfosaattikeskusteluun? Äh, Saksassa äh, sanotaan, että glyfosaatilla on suuri vaikutus myös luonnon monimuotoisuuteen, koska glyfosaatti tappaa kaikki vihreät kasvit. Miksi ette sano mitään tästä mm, keskustelussa, että ole sanonut mitään asiasta? Enkä myöskään ole aivan selvillä siitä, mitä Refit-hankkeella Natura 2000 haluatte päästä äh, mikä tulee teidän tarkastuksenne tulos olemaan? Mikä tavoite on? Haluatteko todella saada aikaan parannusta vai uskonko ennemminkin ympäristösääriöstöjä, jotka sanovat, ettei tätä kannata nyt uudistaa? Ja viimeinen kysymys, tai toiseksi viimeinen kysymys, monien asetusten täytäntöönpano, kuten esimerkiksi lannoiteasetus, monet jäsenvaltiot tässä vähän teitä vetävät nenästä. Miksi lannoiteasetusta ei ole Saksassa uudistettu vuosia, komissio on vuosia vaatinut, että sen tehdään. Eikö tämä prosessi pitäisi päättää? Miksi annatte Saksalle näin paljon ylimääräistä aikaa? Ja sitten joukko Kanteet ja Te sanotte, että te haluatte antaa jonkinlaisen tulkinnan ohjenuoran nyt, mutta Usein on sanottu, että ympäristöjärjestöillä pitäisi olla oikeus mennä tuomioistuimen eteen. Miksi ette mahdollista tätä todellisuudessa? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt EFDD-ryhmästä edustaja Afron. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Äh, keskityn metsiin. Odotan, että äh, Euroopan unioni vastustaa laittomia hakkuita, äh, esimerkiksi hyväksytä puun tuontia jotka on laittomasti hakattu ja pitää rangaista niitä, jotka käyvät kauppaa laittomalla puulla mutta Euroopassa kuitenkin on hyvin paljon laitonta tuotua puuta, kuten Greenpeace on osoittanut. Ja he myös sanovat, ettei ole riittävästi rangaistusta. Ja Maan muuttaminen maatalousmaaksi aiheuttaa hyvin paljon laitonta hakkuutta. Puita ei kaadeta siis pelkästään puun vuoksi, vaan myös, jotta saadaan maatalousmaata. Mitä tässä sitten kasvatetaan? Soijaa tai palmuöljyä tai naudan lihaa. Saksa ja Hollanti öljy palmuöljyä, Ranska ja monet muutkin valtiot hyödyllät tästä. ja arvioidaan, että kuuden miljardin arvon eh, edestä tulee tuotteita Euroopan unionin, jotka tulevat laittomasti hakatuilta alueilta. Maailmanlaajuisesti laittoma puukauppa mene, eh, on 30-100 miljardin dollarin arvoista vuosittain, ja tämä itsestään eh, aiheuttaa viidesosan maailman kasvihuonekaasupäästöissä. Eurooppa ei varmasti ole yksin vastuussa, mutta se on yksi suurimmista puutuotteiden käyttäjistä. Siksi tarvitaan yhteisiä sääntöjä ja tarvitaan myöskin Pariisin sopimuksen mukaisia tarkastuksia. Miten pystytään välttämään äh, sellaisten tuotteiden tuominen EU-hun, jotka on kasvatettu laittomasti hakatuilla alueilla. Kiitoksia ennen kuin annan komission jäsenelle puheenvuoron. Vastauksia varten haluan vain muistuttaa, että meillä on vielä 12 puhujaa myöhemmin. Ja siitä syystä pyytäisin, että komission jäsen yrittäisi äh, lyhentää hieman vastausaikaa. might overlap with some of... Kiitoksia. Jotkut vastauksista ne menevät hieman päällekkäin. Haluan kuitenkin ennen kiittää Karl-Heinz Florencia siitä, että hän aina osoittaa tukeaan komissiolle No sinulle tähdetään tärkeästä kysymyksestä, jonka Karlo otti esiin. Tämä liittyy jätteisiin ja meidän jätepolitiikkaamme ja siihen, että meidän täytyy auttaa jäsenvaltiota pistämään täytäntöön myöskin jätehuoltoa koskevia päätöksiä. Ajatuksena on luoda jätehuoltotavoitteita. Ei pyri pelkästään siihen, että vähennetään rikkomusmenettelyitä, haluamme myöskin valvoa ja auttaa jäsenvaltioita kun ne pyrkivät parantamaan toimintaansa tässä suhteessa, koska loppujen lopuksi jäsenvaltiot itse tulevat tästä hyötymään sekä ympäristön kannalta että myöskin taloudellisesti, kun jätteestä tehdään resurssi, luonnonvara. Ensinnäkin täytyy luoda varhaisvaroitusjärjestelmä, jonka kautta voidaan määritellä, mitä puitteita jäsenvaltioiden tasolla on, ja joiden suhteen sitten voidaan ryhtyä toimeen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – niin ikään pyrimme auttamaan jäsenvaltiot antamaan niille teknistä apua parhaasta politiikasta ja parhaista tavoista hoitaa asiat ja investoida niiden parantamiseen. Teknisen avun lisäksi tarjoamme myöskin rahoitusta, rahoitusapua. Horisontti 2020 ohjelmasta, esirahastoista rakennerahastoista ja niin poispäin. Jätehuolto puolella on yhteensä 5,5 miljardia euroa käytettävissä pelkästään jätehuoltohankkeisiin tästä hetkestä vuoteen 2020 saakka. Tietystikin tässä täytyy olla erittäin huolellinen sen suhteen, mihin varoja käytetään jätehuollossa. Emme halua, että nämä varat joutuvat siihen, että vietehierarkiassa mennä matalammalle tasolle, koska me haluamme nyt kaatopaikkoja monipuolista ja haluamme päästä eron jätteiden poltosta, vaikkakin jätteiden poltto tullaan ottamaan esiin tapauskohtaisesti. Tuota vain oikeassa, kun te sanotte, että jotkut jäsenvaltioista eivät ole edes aloittaneet täytäntöönpanoa. Tämä on aivan totta. Tämä pätee kaikilla aloilla. Valitettavaa kyllä, Meillä on 28 jäsenvaltioita, joilla on sama lainsäädäntö ja samat tavoitteet, mutta kuitenkin 28 jäsenvaltiossa noudatetaan 29 eli järjestelmää yhteensä. Siksi joudumme käyttämään tässä keppiä ja joskus käytämme myöskin porkkanaa. Joten meidän täytyy tuupata jäsenvaltiot eteenpäin, mutta myöskin auttaa niitä. Edustaja Potsch puhui puolestaan invasiivisista vieraslajeista. Kuten tiedätte, olemme luoneet tai laatineet luettelon näistä vieraslajeista, jotka ovat huolestuttavia. Voimme kolmella tapaa torjua niitä. Ennaltaehkäisy, varhainen jäljittäminen tai havainto, havaitseminen ja sitten toimet, jotka liittyvät näihin vieraslajeihin. Ensimmäinen vieraslajien luettelo sai erittäin myönteistä vastakaikua näitä käsittävältä komitealta viime vuoden joulukuussa. Oli miten oli. Säännöksiä ei ole vielä hyväksytty, koska Euroopan parlamentti vastusti sitä, että komissio ryhtyisi täytäntöpanon toimien toteuttamiseen. Euroopan parlamentti muistaakseni kritisoi myöskin sitä, että jotkut lajit ei ole laitettu vieraslajiluetteloon vesihyasintti oli näistä yksi. Samanaikaisesti komissio ja jäsenvaltiot ovat jo aloittaneet listan ajantasaistamisen. Voisin vain periaatteessa sanoa, että tämä luettelo laadittiin tieteellisen näytön pohjalta. Tämä noudattaa vieraslaja koskevaa lainsäädäntöä. Tulemme pitämään listan ajan tasalla tätä koskaan direktiivin edellyttämällä tavalla. Mitä kevät metsästykseen Maltalla tulee? Kyllä minäkin olen tästä huolestunut. Olen vain kertoa teille, että olen pyytänyt, että komission puolella ryhdytään asian suhteen toimiin. Maltan viranomaisia on jo pyydetty vastaamaan johonkin kysymyksiin, ja heillä on kymmenen päivää aikaa vastata. Samaan tapaan kuin ryhdyn toimenpiteisiin lintujen metsästyksen suhteen Maltalla aiemminkin – niin aivan samalla tapaa voidaan uudelleen ryhtyä toimiin tässäkin tapauksessa. Nyt pitää arvioida, onko Maltan hallituksen annettu poikkeus lintudirektiivin mukainen vai ei. With regards to, to fitness. Mitä tulee tähän kuntotarkastukseen? Koska tämä olisin myöskin vastaa sen jäsenen kysymykseen, joka liittyi kuntotarkastukseen ja lintujen suojeluun, niin siinä täytyy sanoa, että mitä kuntotarkastukseen tulee, komissio etenee tässä normaaliin tapaan. Olen vahvistanut täytäntöönpanoja ja komissio jatkossakin tulee tutkimaan tapauksia, rikkomusmenettelyitä silmällä pitäen. Ja mitä tuloksiin tulee, en voi vielä johtopäätöksiä antaa tutkimuksen osalta – konsultit näitä tutkimustuloksia laativat. Kyse ei ole komission omasta tarkastelusta. Nämä näkemykset eivät ole komissiota sitovia. Nyt kaikki viittaa siihen, että täytäntöpano pitää parantaa. Tämä on vain alustava arvio. Meidän ei tarvitse nyt kuitenkaan avata uudelleen keskustelua kuntotarkastuksen luonteesta vaan pikemminkin meidän täytyy parantaa täytäntöönpanoa. Still have. Minulla on kuitenkin huolta ja olen sanonut koko ajan, että nämä sama ihmiset, jotka eivät halua avata ja parantaa luontotyyppiä, habitattidirektiiviä, luonto, lintudirektiiviä ovat niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka sanovat, että me tulemme saavuttamaan tavoitteitamme vuonna 2020. Joten mitä ikinä teemmekään, avaammeko ne vai emme, niin meidän täytyy ponnistella lisää, jotta voisimme yrittää saavuttaa ne tavoitteet, jotka olemme itsellemme asettaneet vuodelle 2020. Voin viitata tähän ympäristön tilaraporttiin, voin viitata tähän keski välien arviointiin, mitä tulee biodiversiteettiin, niin siellä sanotaan, että jotain edistystä on tapahtunut, jotain edistystä, mutta on ihan selvä osoitus siitä, että me tule tavoitteitamme saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä. Nämä raportit, jotka 2020 tehdään, ne eivät ole mitään väliaikaisia raportteja, vaan ne ovat lopullisia raportteja siitä, olemmeko tavoitteemme saavuttaneet tai emme. Voi saada erittäin hyvä merkinnän, jos olemme ne saavuttaneet, tai sitten emme saavuta tavoitettamme. Joku mainitsi myös maatalouden, niin se on yksi suuri esimerkki. Kaikki nämä raportit mainitsevat maatalouden yhtenä luonnon monimuotoisuuden häviämisen pääsyynä maatalouden? Voimmeko tehdä tästä asian suhteen jotain? Voimmeko äh, vahvistaa direktiivejämme? Tätä minä olen jatkuvasti pyytänyt. Tulen puhumaan maataloudesta ehkä vähän enemmän myöhemmin, äh, mutta kun puhun maataloudesta, en tarkoita koko maatalousalaa. Voin äh, kritisoida ainoastaan huonoja käytänteitä, joita maataloudessa on, koska on myös hyviä käytänteitä taustasta. Kuten kaikki tiedätte, tämä ähm, kuntotarkastus oli valtaisa äh, työ, kerättiin äh, todistusaineistoa, tehtiin raportteja, meillä oli myös matkoja joihinkin jäsenvaltioihin ja me yritimme arvioida viittä eri luokkaa. Katsoimme tehokkuutta, johdonmukaisuutta, EU-lisäarvoa ja näiden direktiivien äh, relevanssia. Ja kuten tiedätte, me olemme saaneet yli puoli miljoonaa vastausta, 550 000 vastausta, paljon enemmän kuin mainitsin puheessani, paljon enemmän kuin TTIP-kyselyyn tuli. Ja näistä vastauksista keskusteltiin viime marraskuussa Brysselissä konsulttien raporttiluonnos saatiin tämän vuoden aluksi ja tulemme kesäkuussa antamaan johtopäätelmämme, siis kesäkuussa 2016. Ja lopussa komissio tietenkin ehdottaa asian seurantaa mm, tämän vuoden syksynä. Sitten olemme puhuneet myös tästä Julin kanssa myös keskisesti Olen huolestunut siitä, että metsästäjät ja ansastajat tappavat lintuja, mutta maatalous käytänteet lannoitteet, torjunta-aineet, merien roskaaminen tappavat myös ja meidän täytyy keskustella näistä kaikista asioista ja varmasti meillä on mahdollisuus tehdä niin, koska päivän päätteeksi päätavoitteemme on sama pelastaa linnut ja pelastaa luonnon monimuotoisuus. Kollega Gerbrandi puhui kestävyydestä ja olen täysin samaa mieltä, kun puhumme suurimmasta osasta työtä, mitä teemme, kun puhumme kestävän kehityksen tavoitteista, niin siinä on aina kysy se kestävyydestä ja vähähiilisessä taloudesta, kun puhutaan, niin minä haluaisin myös viedä eteenpäin tätä meriprioriteettianne valtamerien hallinnointia ja muuta, kun puhumme ilmastonmuutoksesta ja alhaisen hiilen taloudesta, niin emme paljonkaan keskustelleet siitä, millainen merkitys merillä valtamerillä tässä on. Valtameristä ei keskusteltu edes COP21, vaikka tiedämme, että valtameret ovat suurin hiilinielu planeetallamme biodiversiteetistä ja sen puolivälin arvioinnista, niin enemmän kuin tämä puolivälin arviointi, me tarvitsemme toimia, jotka seuraavat puolivälin arviointia niin, että voimme katsoa, miten oikeastaan voimme 2020 tavoitteet saavuttaa. On useita eri äh, prosesseja. Puhuimme tästä äh, terveystarkastuksesta, monivuotisista rahoituspuitteista puhutaan äh, ja täytäntöönpanosta. ja äh, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. Ähm, me olemme keskustelleet niistä, mutta meidän täytyy myös toteuttaa ne. Kiertotaloudesta on sataprosenttisen varmaa, että se, että kiertotalous on komission asialistalla hyvin korkealla, ei vain minun asialistallani, vaan se on koko kollegion sitoumus. Ja muutamia viikkoja sitten Jyrki Katainen, yksi varapuheenjohtajistamme, oli täällä ja vakuutti tätä myös kaikille. Bielovesan metsästä, kyllä, me olemme siitä e, e, hiukan huolissamme. Huoli ei liity ainoastaan siihen, että tämä on ainutlaatuinen Natura 2000-alue, vaan se on myös UNESCO maailmanperintöalue. Ja olen samaa mieltä kanssanne. Komissio haluaa välttää tämän äh, korjaamattoman vahingon, jos tämä päätös ja lisätä hakkuita menee läpi. Me haluamme varmistaa, että onko näin vai ei, ja haluamme valmistaa, että kaikki äh, asiat, mitä metsässä tehdään, mm, ovat EU-lainsäädännön mukaisia. Me aloitimme jo EU-pilottihankkeen 8. huhtikuuta ja nyt Puolan viranomaisten vastausten pohjalta komissio päättää lisätoimista. Brandi mainitsi myös ekosuunnittelun ja meillä on valmistelu ja uutta ekosuunnittelu toimintaohjelmaa varten. Tämäkin on osa meidän työohjelmaamme. Sitten direktiivien täytäntöönpanosta ja EIR. Tämä on erittäin hyvä väline, jolla voimme auttaa jäsenvaltioita ja tämä ajatus lähti siitä, että meillä on maakohtaisia raportteja monilla eri aloilla. Meillä on taloudellisia maakohtaisia raportteja. Ja ensimmäinen asia, jonka minä kysyin, oli, että miksi meillä on ympäristön alalta maakohtaisia raportteja, jossa jokaisen jäsenvaltion pitäisi arvioida toimintansa onnistumista Ajatus on se, että me keskustelisimme jäsenvaltioiden kanssa siitä, mitkä niiden ongelmat ovat, missä pullonkauloja on ja miten voimme nämä pullonkaulat ratkaista. Tietenkin tiedotamme parlamentille kaikesta tästä ja ajatuksena on, että meillä olisi kaksi vuotuista kertomusta. Sitten palmuöljystä edustaja Konechna, nyt olen aivan varma, lausunko nimenne oikein, mutta niin, kyllä olen tietoinen siitä, että suurin osa mepeistä ajattelee, että palmuoli olisi kiellettävä äh, metsien hakkuiden takia. Komissio ei tee eroa eri kasviöljyjen välillä. Ja me olemme tietoisia siitä, että palmuöljy on tärkeä tulon eh, lähde ja työpaikkojen lähde monissa näissä tuotantomaissa. Kuitenkin olemme huolissamme siitä, että se saattaa vaikuttaa eh, luontotyyppeihin ja eh, eläinlajeihin. Ja mm, aiomme nyt keskustella jäsenvaltioiden kanssa, eh, valtioiden kanssa siitä, miten voimme vähentää kielteisiä vaikutuksia ja mahdollisesti myös eh, tukea näitä valtioita teknisen avun rahoituksen eh, kautta saamaan aikaan kestävämpää tuotantoa. Puhumme myös metsien hakkuusta. Komissio jatkuvasti pohtii, miten metsien hakkuuta saataisiin torjuttua ja metsien tilan heikentymistä samoin. Sitten biodiversiteetti, Hoislingin puheenvuoro, siihen taisi vastatakin. Maatalouspolitiikka kyllä olen erittäin huolestunut ja tässä ehkä tarvitsen teidän tukeanne, kaikkien tukea, erityisesti nyt kun on yhteisen maatalouspolitiikan uudistus tulossa. En tiedä, voinko vastata joihinkin näistä kysymyksistä sitten seuraavalla kierroksella. Kiitoksia oikein paljon. Nyt minä katsottava, että Meillä on 15 minuuttia aikaa. Meillä on sitten kysymykset ja komission vastaus. Eli kaikkien kysyjien täytyy puhua erittäin lyhyesti. Ivo Bellet. Kiitos puheenjohtaja. Aion nyt kiteyttää kysymykseni vain yhteen. Minä istun täällä päin. Te puhuitte ilmanlaadusta Kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Mitä tulee pienhiukkasiin etenkin kotitalouksien lämmityksestä syntyviin pienhiukkasiin? Tunnetut tutkimuslaitokset ovat todenneet, että 15-21 prosenttia pienhiukkasista koituu tai syntyy kotitalouksien ja lämmittämisestä, varsinkin hiilen ja puun polttamisesta – Meillä on ekologista su- suunnittelua koskevat kriteerit, jotka liittyvät paikalliseen lämmön tuotantoon, mutta säännöt astuvat voimaan vasta 2022. Kysymys kuuluukin. Tällä välin jäsenvaltiot ovat pistäneet täytäntöön tiukempia vaatimuksia ja käyttäneet, ottaneet käyttöön kampanjoita ja antaneet erilaisia taloudellisia kannustimia, ihmiset halutaan saada muuttamaan tällaiset lämmitysmuodot uusiin. Katsotteko te, että olisi hyvä ajatus edistää puhtaampien polttouunien käyttöönottoa jo ennen 2022? Ja mitä aloitteita voitaisiin Euroopan tasolla ottaa käyttöön, jotta tällaiset erittäin kestämättömät lämmitysjärjestelmät, paikalliset kotitalouksien lämmitysjärjestelmät korvattaisiin, jotka nyt käyttävät hiiltä ja puuta? Bonafé. Kiitoksia edustaja Bona. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin komission jäsen haluaisin kiittää teitä teidän työstänne ja yhteistyöstänne tässä kiertotalouspaketissa. Ja tästä haluaisin lyhyesti puhua, vaikka on monia mielenkiintoisia aiheita. 7. maaliskuuta komissio esitti tämän lannoiteasetuksen uudistamisen. Tämä oli linjassa kiertotalousdirektiivin direktiivin kanssa, toisin kuin tämä ekosuunnitteludirektiivi, joka on vielä jäljessä. Tämä on tärkeä askel kohti kiertotaloutta, erityisesti tämä mahdollisuus käyttää organisia jätteitä maaperän parannusaineena. Kuitenkin mielestäni tämä ehdotus ei riittävästi kattaa suhdetta kompostoitavien aineiden välillä ja sen sen välillä, että niitä voitaisiin käyttää lannoitteena. Tämä mahdollisuus ottaa ne mukaan olivat monet jäsenvaltiot ehdottaneet, mutta komission mielestä oli parempi ottaa nämä kompostoitavat muovijätteet mukaan vuoden 2017 muovistrategiassa. Jos näin on, niin missä vaiheessa tämä muovistrategia on? Voisitteko kertoa meille, kuinka pitkällä olette sen työstämisessä? Ja koska tämä on suuri ongelma, vain 25 prosenttia muovista kierrätetään, mitä toimia aiotte tehdä, jotta voidaan saavuttaa kierrätystavoitteet, jotka uuteen pakettiin on kirjattu? Kiitoksia. Grazie. E Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Wittema. Yes, thank you very much, uh, Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle hänen alustuspuheenvuorosta. Minulla olisi yksi kysymys, joka liittyy lintu- ja luontodirektiivien kuntotarkastukseen. Kuten te sanoitte, yli 550 vastausta saatiin kyselyihin. Tämä on suosittu kyselyn aihe. Monet vastaukset tulivat standardin muodossa, jonka löytää internetistä ja monet järjestöt voimakkaasti kampanjoineet sen puolesta, että nämä vastaukset teille lähetettäisiin standardimuodossa. Kysymykseen kuuluu teille. Mitä otat tämän huomioon? Otetaanko tässä hu- huomioon sen, että koska näitä standardimuotoisia vastauksia tuli, te saatte saada vääristyneen kuvan tilanteesta? Kuinka otatte huomioon tämän sitten, kun te arvioitte ja teette suosituksia? Toivon todella, että kun suositus saadaan, siinä on riittävästi liikkumavaraa uusia innovaatioita ja pragmaattisia ratkaisuja varten ja myöskin uutta näkemystä asiaan toivottavasti saadaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Jezek. Ja, vielen Dank, Herr niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Kiitän teistä kattavasta esityksestä ja myös mahdollisuudesta käydä avointa vuoropuhelua. Minun kysymykseni liittyy ympäristö- ja kalastuspolitiikan yhteyteen, nimittäin elektrokalastuksesta sähkön käyttämistä kalastuksessa Pohjanmerellä. Alankomaissa on annettu 84 lisenssiä tätä kalastusmuotoa varten, Saksassa vain 13. Teidän palveluyksikön mukaan Alankomaissa nämä lisenssit on annettu tutkimushankkeita varten, pilottihankkeita varten. Ja sitten tämä arviointiraportti piti olla kesällä 2015, nyt olemme melkein kesässä 2016, mutta meillä ei ole tätä arviointikertomusta vieläkään. Ja minua kiinnostaa, mikä tämänhetkinen tilanne on alkumaalaisessa asian tuntijalehdessä sanottiin, että eh, vielä ole edes ryhdytty tutkimaan tätä eh, katkarapujen eh, kalastusta sähköllä. Pitää sitten näille luville tapahtuu, pitäisikö ne ehkä palauttaa? Tämä minua kiinnostaisi. Kiitoksia. Mr. Grote. Herra Grote. Kiitoksia paljon. Me keskustelemme juuri siitä, mikä kaikki menee pieleen ja mikä ei ole niin myönteisellä tavalla kehittynyt. Jotkut, kun on kyse lajien suojelusta, jotkut, joskus tässä onnistutaan liiankin hyvin, kun tarkastellaan joitakin hanhilajeja, joita minun vaalipiirissäni Nordsaksenissa hyvin paljon. Monet maanviljelijät ovat ryhtyneet luonnonsuojelutoimiin, jotka kuuluvat tunteen 31 toukokuuta. Kyse on valkoposkihanhesta. Ilmastonmuutoksen myötä tilanne on muuttunut. Onko tätä sen lykätty tunnemmaksi? Pidenty sitä. Nämä valkoposkihanhet tuhansittain liikkuvat paikasta toisen ja syövät sadon ja siemenet ja sitten pelto ei enää ole elinkelpoinen. Ne tuhoavat, ne tuhoavat peltoja varsinkin maitotilalliset ovat muutenkin vakavassa kriisissä. Heidän elinkeinossa on uhattuna. Siksi esittäisin kysymyksen, mikäli Alasaksin viranomaiset tulevat teidän pakille, niin toivon, että te pohditte tässä joustavia ratkaisuja, että mahdollisimman nopeasti tästä ongelmasta päästäisiin eroon ilman, että lintuja ammutaan hengiltä, vaan pikemminkin voitaisiin tarkastella mahdollisuutta puuttua niiden munimiseen, taikka muniin, niin että mahdollisimman nopeasti tilanne saataisiin hallita. Thank you very much. And now Mr. Ek. Kiitoksia. Ja sitten herra Ek. Danke, herra Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia äh, komission jäsen Vella mahdollisuudesta tähän keskusteluun. Tehän puhuitte elohopeasta ja Minamata-sopimuksesta. Minä olen esittelijä tässä elohopeaa mietinnössä ja minulla on kysymys amalgaamit ja tiedätte ne täytteet, ne paikat, joita saa hampaisiinsa, jos lapsena söi liikaa karkkia. Pidättekö te amalgaamia haitallisena ihmisten terveydelle, tätä haluaisin tietää. Ja sitten sademetsien tuhoutumisen kautta luonnon monimuotoisuus hupenee, sademetsiä tuhotaan rehun tuottamista varten ja laidunten aikaansaamista varten. Tätä siis tehdään maailmanlaajuisen lihantuotannon takia. Tämä haittaa muutenkin ympäristöä, mm, pohjavesiä ja syntyy monokulttuureita. Vähän aikaa sitten Kiinan hallitus asetti kunnianhimoisen tavoitteen, joka ilahdutti minua, nimittäin, että lihankulutusta Kiinassa halutaan 15 vuoden aikana vähentää 30 prosentilla ja tällä tavoin torjua muun muassa ilmastonmuutosta. Nyt kysymykseni, herra Vella, milloin EU aikoo ympäristön suojelun edistämiseksi ryhtyä toimenpiteisiin lihantuotannon vähentämiseksi vai onko tämä aihe aihe tabu, kuten tähänkin mennessä sitä ei käsitellä, koska Eurooppa on lihaystävällinen ja lihaa tuottava alue. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Front. Grazie. Molto veloce. Ihan nopeasti kysymys, joka liittyy laittomaan puukauppaan. Ehkä voitte vastata seuraavalla kierroksella siihen. Sitten Välimeri. Vihdoin komissio kiinnitti huomionsa Välimereen ja e, tilanteeseen siellä. Tapasimme Kataniassa, katsoimme mikä tilanne on. Tämä ei ole pelkästään mm, kalastukseen liittyvä, vaan myöskin muihin kysymyksiin ympäristön e, suojeluun liittyvä kysymys. Tilanne on varsin vakava ja kaikki odottivat vastausta komissiolta, jotta voitaisiin ymmärtää, puuttua tähän yli 90 äh, äh, prosenttia äh, tästä lajista on ylikalastettu. Mm, voisitteko katsoa, miten voitaisiin näitä kalalajeja mm, suojella? Edustaja Melior. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin palata vielä yhteen kysymykseen. Kiitoksia, komissaari vielä, että olette muuten paikan päällä. Kyse on asiasta, jonka Hoisling otti jo esiin. Maatalouteen tämä liittyy ja biologisen monimuotoisuuteen tämä kysymys. Te itse sanoitte, että 80 prosenttia Euroopassa on maatalous- ja metsäalaa pintalasta. Uskon, että emme voi tätä kysymystä. Tästä täytyy kysyä, mitä maataloudessa voidaan tehdä paremmin, jotta voidaan suojella biologista monimuotoisuutta, jotta 2020 vuoteen mennessä päästään tässä eteenpäin? Ja konkreettinen kysymys, mitä ku- maatalouden kuntotarkastukseen tulee? Maatalouden kuntotarkastukseen tulee, ja kun tiedämme, että viherryttämiseen pyritään, onko viherryttäminen tämmöinen yleislääke, joka toimii käytännössä vai eikö toimi? Haluaisin, että harvinaisempienkin kasveja edelleenkin viljeltäisiin ja niitä suojeltaisiin. Tot, miten tässä päästään eteenpäin? Kiitoksia edustaja Syrjä Pieri. No, Puheenjohtaja. Olisin halunnut kuulla komissaat hieman eri asioita. Minä nyt siteraan teitä. Te sanotte, että nyt otan uusi asenne kuntotarkastukseen. Usein otteeseen on sanottu, että on monia kysymyksiä, joita yritykset ja kuluttajat esittävät, mutta jotka ovat teidän tiedossanne. Jotakin esimerkkejä. Luonnonsuojelualueita ja metsiä, jota perustetaan ilman, että maanviljelijöitä kysytään, jotka maanviljelijät sitten pystyvät harjoittamaan Toinen kysymys. Alankomaissa tehtävänä täytyy varmistaa, että ne eivät aiheuta luontovaurioita. Ja kolmas esimerkki. Minun oma alueellani Overäisessä, ja viittaa myöskin mitä Kalar Font sanoi, on ollut että maatalousyrittäjät joutuvat ongelmiin luonnonsuojelun takia. He eivät pysty enää harjoittamaan hyvin keinoa. Tällaisia esimerkkejä hyvin paljon. Ja Sitten te kysymyksiä, mitä ratkaisuja te voitte esittää. Ja viimeinen huomio, niin Viime viikolla hyväksyttiin sikavirusta koskeva päätöslauselma. Myönnetään sitä sikavirusta vastaan, mihin ennaltavarautumistoimia otti ryhtyä. Ja sitten vesikysymys. Onko teillä hyvät komment- yhteydet Natura 20 alueita, alueista vastaavien kollegoiden kanssa? Haluaisin toimenpiteitä sen sijaan, että te puhutte tyhjiä mm, asioita, jotka kuulostavat tyhjältä sanahelinältä. Viljelyissäkin on ihmisiä, jotka haluavat vihreätä taloutta, mutta kuitenkin nämä perheyritykset eivät enää kerta kaikkiaan pysty elämään, maa, elämään maataloista. Kiitoksia, edustaja Dori. Obrigado. Eu queria começar por saudar o senhor comissário pela forma como expôs os princípios necessários para que a agenda ambiental se concretize e, e de facto nós precisamos de, de um... Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä olen saanut hyvin selväksi, että meidän pitää edetä ympäristötavoitteiden kanssa, vihreän kasvun kanssa, jotta voimme todella päästä tähän tavoitteeseen. Kaikkihan me toivomme sitä, mutta meidän pitää päästä nopeammin. Meidän pitää saada takaisin kansalaisten luottamus. Luottamus ja kompromissi ovat avain avainsanoja myös tästä tekstistä ne pitäisi löytyä useammin. Meidän pitää myös miettiä, mikä tulee olemaan ydinvoimalaitosten vaikutus ja miten jäteiden käsittely tulee vaikuttamaan ympäristöön. Meillä ydinenergiaongelma on aika järkyttävä. Meidän pitää todella ryhtyä toimintaan ennen vuotta 2025. Meillä pitää säilyttää nämä voimalaitokset turvallisessa toiminnassa meillä, me emme ole saaneet kuin vasta kuin puolet tarvittavista määrärahoista. Espanjassa on tällä hetkellä mm, vuoteen 2025 mennessä pitäisi vielä investoida 15 miljoonaa. Tämä kyseinen voimalaitos sijaitsee 15 kilometrin päässä Portugalin vastaiselta rajalta. Ja sen takia se voi saastuttaa myös jokia, ilmaa, joka tulee aina Lissabonin asti. Mitä te olette mieltä ydinvoimalaitoksista? Ne, ne ovat todella yksi tärkeimpiä, tärkeimmistä asioista luottamuskysymyksissä kansalaisten kanssa. Kiitoksia. Nyt hyvä komissio jäsen, te voitte vastata kysymyksiin. I will go Afronte, um, you mentioned, yes, the, the five... Afronte, te puhuitte tästä <clears throat> laittomista hakkuista. Me todella taistelemme laittomasti hakatun puutuotteen ja metsän tuontia vastaan, mutta tässä on kyse kolmesta maista, mutta on kyse myös EU-jäsenmaista ja me olemme jo toimineet joitakin jäsenvaltioita vastaan näissä laittomissa toimissa. Me, te olette myös puhuneet pienhiukkasista ilmanlaadussa. Sitä ei voida todentaa tai paikantaa samalla tavalla kaikissa EUn jäsenvaltioissa, koska joissakin jäsenvaltioissa se on todella erittäin vakava ongelma. Minä olen käynyt kahdessa jäsenvaltiossa, joissa tämä ilmanlaatuongelma on aika paha. Me kävimme hyviä keskusteluja. Ja nimenomaan tuolloin tarkistus, josta äsken puhuin, osoittautui hyödylliseksi, koska pystyimme keskittymään joidenkin jäsenvaltioiden kanssa joihinkin aivan erityisongelmiin. Mitä tulee sitten lannoitteisiin, edustaja Bonafé puhui siitä. Tarkistettu asetus lannoitteista tulee myötä vaikuttamaan todella painavasti kiertotalouteen. On tärkeää myös, että meillä on resurssien parempaa käyttöä. Meidän pitää myös hyödyntää paremmin maaperää, monimuotoisuutta luonnossa, CO2-reservejä. Meidän täytyy myös huomattavasti vähentää haitallisten lannoitteiden käyttöä. Me olemme myös keskustelleet erilaisista kriteereistä, turvallisuudesta, laadusta, etiketöinnistä – Ja jos lannoitteissa ei noudateta näitä yllä edellä mainittuja ehtoja, ei niitä voida markkinoida eu alueella. Nitraattikin voisi kuulua tähän samaan ryhmään. Mitä tulee muoviin ja muovituotteisiin? Tehän tiedätte varsin hyvin, että raporttiohjelmassa meillä on oma strategia muovituotteita varten. Vuonna 2013 laadittiin jo vihreä kirja EUn strategia muovijätteistä. Ja ellen erehdy, niin on myös laadittu päätöslauselma täällä parlamentissa aiheesta. Sen myötä olemme voineet parantaa strategiamme tärkeän kuulemistilaisuuden jälkeen. Tämä vihreä kirja tullaan ottamaan totta kai uudestaan huomioon, kun me lähdemme uudelleen luonnostelemaan strategiamme. Eli toisin sanoen on jo joitakin elementtejä, jotka voivat löytyä jo päätöslauselmasta ja jotka otetaan huomioon. Esimerkiksi vähittäinen poistaminen jätteissä, luonnon, muovituotteiden uudelleenkierrätys, mitä tulee hajoavaan Ähm, Mitä tulee hajovan muoviin, niin komissio on jo ilmaissut, että se aikoo painavasti paneutua tähän asiaan. Se aikoo kyllä myös tutustua myös eri eri aineiden biohajoavuuteen ja me tulemme lisäämään nämä tulokset strategiamme. Mitä tulee merialueisiin, nämä kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Se kytkeytyy meidän ohjelmaamme, kun me puhumme merijätteistä. Täällä on myös puhuttu terveysyhteenvedosta, kun on esimerkiksi kyse 150 000 150 000 vastauksesta. Onko todella kyse näin suuresta luvusta vai onko vain kyse yhdestä ainoasta argumentista, jota on esitetty? Uskoakseni meillä voisi olla 550 vastautta yhteen kysymykseen, yhteen lomakkeeseen, mutta kyllä sekin on ihan painava argumentti. En äsken sanonut sitä, mutta meillä on ollut nämä 550 000 vastausta, mutta on myös kansalaisjärjestöjä jäsenvaltioita. Me olemme saaneet kirjeitä ministeriöistä eri jäsenvaltioista. Myös maanviljelijät, metsästäjät, metsänhoitajat ovat ottaneet meihin yhteyttä. Eli olemme todella huomioineet nämä kaikki puheenvuorot kirjallisessa muodossa. Mitä tulee sitten sähköiseen kalastukseen Pohjanmerellä, se ovat alankomaalaiset käynnistäneet Pohjanmerellä. Tämä sähköinen kalastus on uutta teknologiaa ja ilmeisesti sillä on paljon myönteisiä vaikutuksia, koska tällä tavoin voitaisiin vähentää – Mm, mm, sekundaaristen saalien määrää, koska tuolloin voidaan todella aivan spesifisesti laskea ja mitata saaliiden määrä. Mutta meillä ei kuitenkaan ole vielä kattavia tuloksia tästä uudesta kalastusmuodosta. Emme voi vetää vielä kokonaisvaltaisia johtopäätöksiä tämän tyyppisen kalastuksen ekologisesta vaikutuksesta merialueisiin. On kuitenkin jo todettu ja sanottu, että kun kun vedetään kaapeleita aluksen perässä, jotka lähettävät sähköisiä iskuja. Silloin voi myös käydä niin, että jotkut kalalajit, kalat eivät nouse pinnalle asti, jäävät pikemminkin pohjavesiin. Eli tämä on silloin paljon kattavampaa tieteellistä liikkumista kalaparvien liikkumista. Me tulemme myös omaamaan, me tulemme laatimaan väliaikaisen kertomuksen tästä sähköisestä kalastuksesta. Se piti olla valmis jo viime vuoden puoliväli mennessä, emme ole vieläkään saaneet sitä. Me pyydämme nyt Alankomaita kiirehtimään asiaa, jotta saisimme puolivälin kertomuksen arvioinnin tästä kalastustyypistä. Ei meillä ole, ainoastaan, ei ole kyse ainoastaan tästä kertomuksesta. Meillä on myös havaintoja Saksasta, Belgiasta, Alankomaista, miten nämä jäsenvaltiot hallinnoivat ja valvovat tämän tyyppistä kalastusta. Ja kun olemme lähettäneet valtuuskuntia paikan päälle, olemme pyytäneet jäsenvaltioita valvomaan säännöllisesti. Eli meillä on jatkuvaa seurantaa paikan päällä seuraamme siis itse prosessia, mutta myös tämän kalastustyypin kehittymistä ja sen seurauksia ekologisessa mielessä. Edustaja Gröte, meillä on todellakin ongelma, johon lähes kaikki jäsenvaltiot ovat törmänneet merimetsot, lokit, muut merilinnut. Se riippuu vähän jäsenvaltiosta, mutta nämä kaikki vaativat mielestäni kiireellisiä toimenpiteitä, tasapainotettuja toimenpiteitä. Joskus teemme työtä ihan ääriolosuhteissa, ääritilanteissa ja joskus me emme kieltäydymme käsittelemästä joitakin lintulajeja, esimerkiksi hanhia. Joskus taas sanotaan, että koko lajityyppi pitäisi tuhota. Meidän pitäisi löytää tässä kultainen keskitio Natura 2000. Sieltä voi katsoa joitakin lukuja. Silloin voidaan todeta, että todella on edistytty paljon. Jos sen jälkeen tarkastelee, mitä, mitä on saatu lukuja Natura 2000, niin silloin kyllä nousee kysymyksiä. On todella tärkeää hallinnoida paremmin Natura 2000 mainitut elementit. Te olette puhuneet elohopeasta ja Minamatan sopimuksen hyväksymisestä. Onko se hyödyllinen kaikille ympäristön, terveyden, kannalta. EU-jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen noin sadan muun valtion kanssa lokakuussa 2014. Mutta jos me haluamme, että, että tämä astuu voimaan, me tarvitsemme vielä 50 ratifiointia. Ja kyllä me varmasti pääsemme tälle kynnykselle ensi vuoden alussa. Tai voimme hyvätä tämän 50 ratifioinnin kynnyksen yli ensi vuoden alussa. Meillä on jo politiikkaa ja lainsäädäntöä elohopea varten hyvin pitkälle vietyä lainsäädäntöä, mutta me olemme kuitenkin jatkuvasti altistuneina elohopealle. Sen takia me olemme esitelleet tämän paketin, jossa on asetus yhteislainsäädännön kanssa, jotta saamme eurooppalaisen lainsäädännön Minamatan sopimuksen mukaisesti, mukaiseksi. Mutta meillä Toivomme myös, että komissio ratifioisi tämän mainitun sopimuksen. Kalastuksesta Välimerellä. Siitä on täällä puhuttu. Me Kataniassa kokous, hyvin tuottoisa, hedelmällinen kokous. Ne, jotka eivät siitä tiedä, kerron teille, että Välimeri on törmännyt totaaliseen kaaukseen kalastustilanteessa, kuten edustaja Fronte sanoi, 90 prosenttia resursseista ovat joutuneet ylikalastuksen kohteeksi. Pääasiallisin, on, pääasiallisin, pääasiallisin ongelma johtuu siitä, että Välimeren maat pohjoisesta ovat EUn jäseniä, mutta eivät EUn jäseniä Välimeren eteläisellä rannalla. Ehkä tämä on joskus veruke tai anteeksi pyyntö, että joitakin kalastuskantoja kalastetaan EUn toimesta ja taas vastarannalla sama veruke. Eli meillä on sama ongelma Välimeren molemmilla rannoilla. Meillä pitäisi olla kansallinen, eurooppalainen ja alueellinen perspektiivi Välimeren kalastukseen. Kataniasta puhuttiin, ja mehän olemme jo puhuneet jäsenvaltioiden kesken ja välillä tästä, ja sieltä sukeutui kolme kysymystä. Ensinnäkin, voidaanko ainakin myöntää, että on olemassa välimerellä ongelma? Vastaus oli kyllä, yksimielisesti. Toisekseen, jos myönnetään ongelman olemassaolo välimerellä, voimmeko päästä sopuun siitä, että pitää toimia, pitää tehdä jotain tässäkin? Vastaus oli kyllä. Ja kolmanneksi, mitä me tulemme tekemään. Mihin toimenpiteisiin ryhdymme ja mitä hyväksymme? Tähän jäätiin tämän toisen kysymyksen jälkeen tietenkin, koska sen jälkeen me toivoimme tai me halusimme puhua jäsenvaltioiden kanssa ja myös tavata ei-EU-jäseniä. Turkki, Algeria, minä itse kävin Algeriassa. Siellä minulla oli hyvin myönteisiä mm, yhteydenottoja ja toivottavasti he myös jähtävät meidän puolellemme tässä taistelussa. Ja Meliveren maista pitää ajatella muita sen alueen valtioita. Rova Melia puhui ö, monimuotoisuudesta luonnossa ja yhteisestä maatalouspolitiikasta. Se on tärkeä aina, ainakin minulle. Luonnon monimuotoisuus on tärkeä ja kun me teemme selontekoja ympäristön tilasta väliaika katsauksia, puolivälin katsauksia, puhutaan maanviljelyksestä, puhutaan, puhutaan vedestä, ilmantilasta, maaperän tilasta, koostumuksesta. Mielestäni maanviljelijöiden kuuluu tulla mukaan ratkaisun hakemiseen, jos me haluamme kestävää maanviljelyä. Sehän on maanviljelijöiden etu, ihan heille ensimmäinen intressi. Me, minä olen tavannut viime vuonna maanviljelijöitä maatalousfoorumin yhteydessä minä puhuin siellä aika vapaasti. Ja minä itse, jos olisin maanviljelijä, niin kyllä minä mieluummin kääntyisin niiden ihmisten puoleen, jotka ehdottavat käytännönläheistä toimintaa, kuin että jatkaisimme huonoa maatalouskäytäntöä. Kaikki tämä tulee vaikuttamaan ensisijaisesti heihin. Ja jos me sanomme, että me olemme nyt käyttäneet meidän ilmamme loppuun, meidän maaperämme loppuun, meidän vesivaramme loppuun, niin mitä sitten jää meidän maanviljelijöille? Minä haluan puhua heille ja olen sen tehnyt ja tulen tekemään, mutta minun lähestyminen on pikemminkin tuki maanviljelijöille ja integroida heidät vastauksen ja ratkaisun löytymiseen. Eli he ovat todella takamassa sen, he ovat biodiversiteetin vartioita jossain mielessä se, kaikki tämä tulee maksamaan heille ja mielestäni me pystymme korvaamaan heille. Mitä sitten tulee luonnon monimuotoisuuden häviämiseen tai heikkenemiseen ja Natura 2000? Ei ole kyse siitä, että me vain paikannamme nämä tietyt alueet Natura 2000. Niitä pitää hyvin hallinnoida ja hoitaa, kun puhutaan Natura 2000. Tuolloin puhutaan usein maa-alueista, mutta ei pidä unohtaa, että on olemassa tavoite Natura 2000 myös suojeltuja merialueita. Me olemme edenneet huikeasti merikysymyksissä, mutta silti voidaan sanoa, että vain 4 prosenttia on merialueista on mielletty Natura 2000 alaiseksi, eli parempaa hallintoa merialueille, mutta meidän pitää myös paikantaa paremmin nämä merialueet. Olen samaa mieltä siitä, kun puhuttiin yhteydenotosta kansalaisiin, vihreässä kasvussa esimerkiksi. Ydinvoimaloista, sähkövoimalaitoksista tiedän, että se on pysyvä jatkuva keskustelu, varsinkin nyt kun puhutaan energia unionista. Energiasta voisin vielä sanoa ainakin omalta osaltani. Minä aina korostan sitä, että meillä pitää käyttää uusiutuvia energialähteitä, jos me haluamme saada hyvää kestävyyttä. Kestävyyttä yleensä, niin tämä on ainut ratkaisu. Kun puhun kuljetuksesta, jotkut joskus kysyvät, miten voimme parantaa polttomonttorit. Ja minä sanon, että unohtakaa ne. Miksi me voisi pikemminkin käyttää kestävämpää liikennemuotoa, nollapäästöistä liikennemuotoa, sama pätee energiaan. Minä korostan valtamerien osuutta. Kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä, niin puhutaan tuuli- ja aurinkoenergiasta, mutta meillähän on myös meri, meri, merestä saatavaa energiaa mere, merialoilla on erilaiset lämpötilat, joista voidaan irrottaa energiaa. That was it, but someone I think asked Mielestäni joku kysyi minulta siitä, miten saa tietoa oikeudellisista kysymyksistä. Komissio on tässä valinnut tulkinnanvaraisen linjauksen. Miksi? Koska mielestäni se on nopeampi. Me voimme ne esittää tämän vuoden loppuun mennessä. Jos meillä on lainsäädäntö siitä, miten pääsee oikeudellisiin asiakirjoihin, se on olemassa. Meillä on tuomioistuimen päätös asiasta. Ja näiden linjausten avulla me tulemme esittelemään te, tuomioistuimen päätökset ja oikeuskäytäntöä. Ja ja kertomaan, mitä on, mitä on tapahtunut jäsenvaltioissa. Glyfosaatista, sehän löytyy kaikista kasvimyrkyistä. Hyväksyminen, ö, hyväksymisen viimeinen päivämääräaika on tämän vuoden kesäkuun lopussa, mutta tiedän, että en saa tästä mitään uploadeja. Komissio on ehdottanut tämän hyväksymisen jatkamista, uudistamista mutta keskustelu on vielä käynnissä jossakin jäsenvaltiosta. Mutta kun on tehty arviointia glyfosaatista, EFKA on tehnyt arvioita siitä tässä. Siinä on myös WHO tekemä arvio. Ja todetaan, että kokonaisvaltainen kielto ei ole hyvin perusteltu. Meillä on EU:ssa hyvin tarkat kriteerit, joita on noudatettu. Ja riskinarvio arviointikomitea myös tutki glyfosaatin karsinogeenisia elementtejä, riskitekijöitä. En tiedä, vastasinko kaikkiin kysymyksiin. Ehkä voisin lopettaa nyt tässä. Tietysti voidaan aina täydentää. Puheenjohtaja, sika virusta koskeva päätösasema ja sen seurantatoimet ja miten tähän suhtaudutaan, tämä kysymys jäi nyt vasta- vastausta vaille. Zika-virus leviää esimerkiksi paikallaan seisovan veden välityksellä. Te ette vastaa millään tavalla tätä koskevan kysymykseen. Niin, tämä ei varmaan ole tämän komission jäsenen toimivaltuuksissa. Water. Mutta paikallaan seisova vesi ja Natura 2000 Kyllä tämä tähän kuuluu. Tämä liittyy malaria-tapauksen toisen maailmansodan jälkeen. Silloinkin malaria levisi paikallaan seisovan veden kautta. Kyllä tämä nyt teille kuuluu. No, with, I agree with you. I'm not saying that it... Olen samaa mieltä kanssanne. En minä sano, etteikö tämä olisi minun toimivaltuukseni, toimialani kuuluvaa tähän. Kaikkiaan tämä koskettaa. Jos me nyt pystymme ehkäisemään Zika-viruksen aiheuttamat taudit. Tehän te sanoitte, että se liittyy meidän vesiemme hallinnointiin. Komissio haluaa olla proaktiivinen, mutta jokainen jäsenvaltio on velvollinen keskustelemaan tästä asiasta, miten, hoideta, miten vesihuolto, miten vesiä hallinnoidaan ja hoidetaan kussakin jäsenvaltiossa. Ja mit, meillä on näitä toimintaohjelmia, joissa puhutaan e-, ennen ehkäisytoimista. Ehkä en vastannut kaikkiin kysymyksiin. Minä olen enemmän kalastusvastuullinen kuin, kuin, lihakysy, kuin lihakysymyksiin liittyvä vastuuhenkilö. Ah, Kiitoksia. Meidän täytyy nyt kiittää komission sen Vellaa siitä, että hän on ollut täällä tänään ja aktiivisesta yhteistyöstä ja valmiudusta vastata kaikkiin kysymyksiin, joita olemme esittäneet. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt minuutin kuluttua voimme heti jatkaa kokoustamme. Annetaan komission jäsenille mahdollisuus lähteä salista, koska meillä on monta asiaa vielä esityslistalla. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia tuestanne myös. Now we can... Uh, no niin, nyt voimme jatkaa äh, kokoustamme kohta viisi. Äh, esityslistalla on selvitys meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Äh, meillä on päästöraja-arvot, virallinen valvonta, ja myöskin lääkinnälliset laitteet. Näistä päästörajoista komissio ja neuvosto pääsivät väliaikaiseen yhteisymmärrykseen viimeisessä kolmikolta neuvotteluissa 6. huhtikuuta. Silloin yhteislainsäätäjä mahdollisti sai mahdollisuuden määritellä, mitä toisiasta lainsäädäntöä sovelletaan, ja sovittiin että delegoiduista säädöksistä, jotka liittyivät päästöjen valvontaan. Euroopan parlamentti hyväksi neuvoston äh, vaatimukset erityistä poikkeuksista äh, moottoreille, joita käytetään äh, puuvillan korjauksessa ja lumilingoissa ja onnistuttiin pääsemään myönteiseen lopputulokseen ja sitten äänestys tästä hyväksytystä tekstistä tarkoitus järjestää Envin kokouksessa 26. huhtikuuta. Sitten virallinen valvonta. Äh, kuudes kolmikantaneuvottelu pidettiin 5. huhtikuuta. Neuvottelutiimi sai päätökseen keskustelut poliittisista kysymyksistä liittyen artikloista, jotka koskevat valvontaa ja virallisesta sertifioinnista ja viitelaboratorioista ja keskuksista. Ja tässä saatiin aikaan jonkin verran selkeyttä, keskustelut käytiin hyvin rakentavassa ilmapiirissä ja kompromissiin päästiin suurimmassa osassa poliittisista kysymyksistä. seitsemässä kolmikantakeskustelu järjestetään huomenna. Ja sitten näistä lääkinnästä laitteista ja in vitro diagnostiikasta. Kahdeksas trilogi järjestettiin 7. huhtikuuta, koska monet tärkeät asiat saatiin käsiteltyä seitsemännessä kolmikantakeskusteluissa. Neuvotteluosapuolet etenivät entisestään. Koreperin ehdotukset 23. maaliskuuta liittyivät vastuu va- vakuutukseen eh, ja sääntöihin 6, 19 ja 21 komissio teki muutamia ehdotuksia ennen kolmikantaneuvotteluja liittyen in vitro diagnostikan eh, korkean riskin laitteiston arviointiin ja kummatkin täytyy eh, käsitellä vielä yhdeksännessä kolmikantaneuvotteluissa. Jotkut asiat ovat vielä avoimina in vitro-diagnostiikassa, kuten esimerkiksi luku 6, klassifiointisäännöt viisi ja potilaan läheinen testaus, josta Euroopan parlamentti lähetti ehdotuksia. Ja seuraava kolmikantakeskustelu järjestetään 11. toukokuuta Strasbourgissa. Ja sitten kansalliset päästörajoitukset, nekin. Tämä toinen kolmikantaneuvottelu järjestettiin 4. huhtikuuta. Tässä päästiin jonkun verran eteenpäin joissain vähemmän kiistanalaisissa kysymyksissä. Esimerkiksi puhtaan ilman rahasto ja puhtaan ilman foorumi. Ja päästiin eteenpäin joissain poliittisissa kysymyksissä. Käytiin keskustelua poliittisista kysymyksistä esimerkiksi joustavuudesta, metaanista ja liitteestä kaksi. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ionisoivalla säteilyllä käsitellyistä elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista vuotta 2014 koskeva selvitys. Täällä on herra ähm, Kavenat äh, Santesta ja annan hänelle heti puheenvuoron. Tevenard Santesta ja hän, hänellä hänen puheenvuoron, niin hän voi kertoa meille tästä asiasta. Donc ce point concerne en effet le rapport que la Commission publie chaque année. Kyse on kertomuksesta, joka julkaistaan joka vuosi. Kyse on jäsenvaltioiden valvonnasta silloin, kun tarkastellaan luvista ja lupamenettelystä, jotka liittyvät innosaan säteilyn käyttöön tiettyjen tuotteiden käsittelyssä. Kyse on myöskin näiden tuotteiden markkinoilla tapahtuvasta valvonnasta, se kun on tuotu markkinoille. Tässä muistutaan mieliin luettelo, jäsenvaltioiden luettelo, joilla on tällaisia laitoksia käytössään. Kohdassa 13, niitä on 13 Belgia, Bulgaria, Tsekin tasavalta, Saksa, Viro, Espanja, Ranska, Italia, Unkari, Alankomaata, Puola, Romania ja yhdistynyt kuningaskunta maat. Norjalla niin ikään on käytössään tällainen säteilytyslaitos. Tonnin määrä vuonna 2014 oli 505 000 tonnia, hieman vähemmän kuin vuonna 2013. Tässä on noin 20 prosentin vähennys tapahtunut vuodesta toiseen. Ja tämä käsittely, jos haluatte muistaa jotakin loisia, mutta sen ainakin halutaan säästää hedelmien mätääntyminen. Tuotteet koko Euroopasta te tiedätte, että tämä teksti on mahdollistanut joidenkin tuoppien harmonisoinnin mausteet, mausteyrtit, kaikki nämä, jotka ovat kuivatettuja tuotteita. Tämä kaikki on sovellettu Euroopassa ja kaiken kaikkiaan seitsemän jäsenvaltiota on saanut mahdollisuuden säilyttää kansalliset auktorisoinnit joillekin tuotteille omalla maa On kyse Belgiasta, Tsekin tasavallasta, Ranskasta, Italiasta, Alankomaista, Puolasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Näiden kansallisten tuotteiden lisäksi on myös hedelmiä, vihanneksia, myös lihatuotteita, sammakon reisiä, <laughs> ja myöskin siipikarjan sisälmyksiä. Mutta mitä tulee sitten näistä tuotteista, jotka ovat joutuneet säteilytyksen kohteeksi? Ne merkitsevät noin 55 prosenttia kaikista käsitellyistä tuotteista Euroopassa. Toinen tuote on noin 16 prosenttia määrällisesti. Se käsittelee nimenomaan näin siipikarja sisälmyksiä. Kolmas ovat kuivatetut yrtit ja muut mausteet. On myös toinen suuren luokan operaatio, kun puhutaan käsittelystä Belgiassa ja Alankomaissa on noin 85 prosenttisesti yhteensä Belgiassa. Se on 60 prosenttia Alankomaissa noin 24 prosenttia. Kolmas jäsenvaltio on Ranska 8 prosentilla. Vuoden 2014 aikana tehtiin noin 6000 koetta jäsenvaltioissa, jossa noin 98 prosenttia tuloksista oli myönteisiä, yksi prosentti hylätty ja yksi prosentti ei pystytty määrittelemään, mitä menetelmiä oli käytetty. Eli nämä testit kohdistuivat jo markkinoilla oleviin tuotteisiin kun saimme sitten huonon tuloksen, se voi johtua joko etiketöinnistä, toisin sanoen mm, sitova etiketöinti ei ollut selkeästi mainittu, koska käsittely ei ollut toteutettu hyväksytyssä laitoksessa, mutta yleisesti ottaen, mutta tarkoitti sitä, että tuote vedettiin pois markkinoilta, paitsi silloin, jos operaattorilla oli mahdollisuus uudelleen etiketöidä joku tuote, jos oli todettu, että oli vain etiketöintivirhe. Mitä tulee sitten toteutettuun valvontaan, mm, jakauma on aika huomattava. Saksa on erittäin sitoutunut tämän tyyppiseen tarkastukseen ja noin puolet testatuista tuotteista testattiin Saksassa. Muut jäsenvaltiot ovat Italia ja Alankomaat, jotka painottavat paljon tämän merkitystä. Eli nämä kolme jäsenvaltiota harjoittavat noin 70 prosenttia suoritetusta tarkastuksesta vuonna 2014. Tässä näin suurim, suurimmalta osalta tämän kertomuksen sisältö. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. Now I... Kiitoksia oikein paljon. Nyt kysyn kollegoilta, haluaako joku esittää kysymyksen. Herra Hoisling. Ja... Fine. Niin, kiitän komissiota. Tämä aihe ei nyt saa niin paljon julkisuutta, mutta joitakin kysymyksiä ja kommentteja meidän osaltamme. Ionosoivan säteilyn kohdallahan on suuria eri mm, säteilymääriä. Tämä ei kuitenkaan näy näissä elintarvikkeiden merkinnöissä. Kuluttaja ei voi saada sitä tietoa monet jäsenvaltiot ovat äh, mm, mietinnössä kertoneet, miksi ne eivät tee valvontaa, resurssien puutetta, laboratorion puutetta. Äh, nämä eivät ole hyväksyttäviä syitä, kuluttajaa ei oteta huomioon, eikä tässä raportissa myöskään kerrota viennistä ja tuonnista. Sitten konkreettisia kysymyksiä. Onko yhteys tai on olemassa yhteys säteilytyksen ja antibioottiresistenssin välillä. Tämä on eräs aihe, jonka Alankomainen puheenjohtajavaltio on nostanut esille. Voiko säteilytys johtaa resistentteihin bakteereihin ja jos näin on, niin onko toimenpiteisiin ryhdettä? Kuinka usein tällaisia tarkastuksia tehdään? Ja sitten tässä kertomuksessa ei ole mitään johtopäätöksiä ja kysymys kuuluu, mitä komissio aikoo tehdä tilanteen korjaamiseksi niin, että ensi vuonna meillä olisi parempi kertomus. Ei oikeastaan voida hyväksyä sitä, että tällaisessa kertomuksessa ei ole sitä mitään päätelmiä. Kiitoksia. Thank you, Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Ei ole. Olkaa hyvä. Komissio voi vastata. Merci beaucoup, monsieur le président. Eh, Kiitos paljon puheenjohtajamme. Me, meillä oli todellakaan tietoja viennistä ja tuonnista ja määristä, koska komissio, komissio siihen, meillä ei ole tämän tyyppistä informaatiota, eli tarjota sitä teille nyt. Antibioottiresistenssistä tai resistenssiä antimikrobeihin, sitäkään en tiedä kovin paljon, mutta jos puhumme säteilystä, niin se tuhoaa nämä Je devrais creuser d'un point de vue scientifique pour voir si... Euh, bakteerit. Une Eli silloin emme, emme voi arvioida tämän käsittelyn merkitystä. Mitä tulee sitten bird's eye view Komissio laatii tästä vuosittaisen kertomuksen hyvin faktuaalisen tietopohjaisen kertomuksen. Me olemme tutkineet mahdollisuutta vetää johtopäätökset tästä ja katsoa, missä määrin pitäisi kallistua tähän asetukseen, joka on jo muutaman joku sen vuoden vanha. Me aiomme myös kerätä tiedot vuodelta 2015 ja katsoa sitten, miten voisimme laatia vähän kattavamman, tukevamman asiakirjan tuleville vuosille. Thank you very much. If there are no other questions, we can... Kiitoksia oikein paljon. Jos ei ole muita kysymyksiä, voimme päättää tämän asian tähän. Ja voimme mennä seuraavaan asiaan esityslistalla. Ja sitä varten komissio oli täällä, todennäköisesti. Niin. Sitten me varmaan pysäytämme kokouksen muutamaksi minuutiksi ja odotamme komissiota. Hyvä on. Okay, dear colleagues, we can uh, close here the meeting. No niin, hyvät kollegat, voimme päättää valiokunnan kokouksen tähän ja aloitamme huomenna aamulla kuten tavallista. Kello 10.30 koordinaattorien sen jälkeen. Kiitoksia oikein paljon ja nähdään huomenna.